naiset ja herrat, parhaat kuulijat, kello on minuuttia yli kolme, eli aloitetaanpa kokous. Toivotan tervetulleeksi erityisesti vieraamme, vieraamme Vietnamista. Te olette kaikki saaneet esityslistan. Onko teillä esityslista luonnokseen muutos? Pyyntöjä ei, joten esityslista on näin hyväksytty. Sitten esityslistan kohta kaksi, eli pöytäkirjojen hyväksyminen tavanomaiseen tapaan kyseessä 6.7. marraskuuta. Pöytäkirjaluonnokset ja ne katsotaan hyväksyttyiksi, ellei vastalauseita ole kokouksen loppuun mennessä. Kohta kolme. Koordinaattorien päätökset 6. marraskuuta kokouksesta nekin samasta kokouksesta ja nekin katsotaan hyväksytyiksi, jos kokouksen päättymiseen mennessä ei vastalauseita esitetä. Sitten esityslistan kohta neljä puheenjohtajan ilmoitukset. Niin kuin aina, tämä kokous lähetetään suoratoistona internetissä, eli Kuka tahansa voi seurata tätä kokousta suorana lähetyksenä ja kuunnella teidän kannanottojanne ja huomioitanne, joten toivotan teidät tervetulleeksi kaikki katsojat, ehkäpä ihan Vietnamissa asti, ja Tallinnassa, Lissabonissa, Tessalonikissa ja niin edelleen. Tervetuloa kaikki katsojat. pyytäisin, että otatte huomioon tulkit täällä salissa ja puhutte sellaista vauhtia, että pysyvät perässä. Sitten esityslistan kohta viisi. Pari vuotta sitten hyväksyimme asetuksen, joka liittyy... Niin, kaksi vuotta sitten, kyllä siitä sen verran aikaa jo on, joka liittyy VTO-luetteloon sisältyvien unionin tariffikiintiöiden jakamiseen yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi. Ja itse asiassa tässä tekstissä oli pieni virhe. Sokerikiintiö, virhe Indonesian ja Intian välillä. Mm, tässä, nimittäin tullikoodeksissa näiden kahden valtion välinen ero on vain yhden kirjaimen e, verran ja tosiaan tässä Intia ja Indonesia olivat menneet sekaisin. Mutta nyt se on korjattu tämä virhe ja se voidaan näin ollen hyväksyä tämä asetus muutettuna, korjattuna versiona. Haluaako joku käyttää tästä asiasta puheenvuoron? Eli hienoa, että äh, maatalouspääosasto oli paikalla ihan tätä varten. Mutta nyt mennään sitten tämän iltapäivän pääasiaan, eli keskustelu Vietnamin kauppasopimuksesta, erityisesti tietenkin taloudellisista vaikutuksista ja Vietnamin työlainsäädännön uudistamisesta. On todella mukavaa, että meillä on täällä vieraana Las Odien johdolla Vietnamin eurooppalainen kauppakamari. Tervetuloa teille. Luonnollisesti myös kauppakamarin edustajat saavat tilaisuuden käyttää puheenvuoron keskustelussa – mitä tulee kauppasuhteisiin ja työlainsäädännön uudistamiseen. Täällä on myös, myös muita edustajia paikalla, joten todella toivon, toivotan teidät kaikki tervetulleeksi ja voitte käyttää puheenvuoroja sitten halutessanne. Tosiaan äh, ilon kolme vielä ratifioimatta olevaa yleissopimusta ovat tässä nyt myös keskusteluaiheena. Herra Shangli on paikalla ja Tim Mayer, joka on Vietnam-asiantuntija kansainvälisessä työjärjestössä. Paikalla on myös kansainvälisen ammatillisen yhteisjärjestön edustaja Papadangoa, joka on Vietnam-asiantuntija hänkin. Ja ihan joitain viikkoja sitten osallistui Vietnam-valtuuskunnan Vietnam-vierailuun. Noin. Nyt voinkin antaa sitten puheenvuoron kauppakamarin edustajalle. Esittelijämme ei ole paikalla. Hän on myöhässä. Bonsoir. Hänen lentonsa on myöhässä. Hän tulee tänään iltapäivänä ja pahoittelee asiaa. Hänen lentonsa on siis myöhässä. No niin. Eli kauppakamarin äh, puheenvuoro 12 minuuttia. Olkaa hyvä. Oui, bonjour, monsieur le président, mesdames et... Ähm, Hyvää päivää, hyvää puheenjohtaja, hyvät äh, naiset ja herrat. Äh, minulla on ilo ja kunnia olla täällä tänään ja tämä on itse asiassa viides kerta, kun niitä valiokunnassa puhun Hanoissa muutama viikko sitten. Äh, puhuin viimeksi ja olen todellakin hyvin iloinen, että voin olla täällä. Olen Nikola Aitje ja olen vuodesta 1993 asti toiminut Vietnamissa asianajaja, mutta olen myöskin kauppakamarin puheenjohtaja Eurokamin ja tässä kyseessä on siis se, että me haluamme olla mukana tulevissa neuvotteluissa. äh, taustatiedoksi me tulemme Hanoista. Meillä on suuri Eurojam-valtuuskunta ja kyseessä on siis Euroopan ääni Vietnamissa. Edustamme yli tuhatta jäsentä. Meillä on yksittäisiä investoijia startup-yrityksistä aivan johtaviin eurooppalaisiin yrityksiin kaikilla aloilla, kaikilla sektoreilla. Meidän tehtävänämme on parantaa kauppaolosuhteita Vietnamissa ja tehdä tästä houkuttelevampi kohde eurooppalaisille yrityksille. Euro, se luotiin 1998 kun maa ensi kertaa avasi tämänkaltaisille ulkomaisille investoijille oviaan. Me investoimme Hanoihin mut, ja Ho Chi Minh mutta myöskin ne, äh, maaseudulle, iPhonein, Dananiin äh, ja moniin provinsseihin. Me haluamme jakaa vapakauppasopimuksen liittyvät kantamme kaikkien jäsenien kanssa. Meillä on 16 komitean jäsentä, jotka edustavat eri aloja ja tämä teki mahdolliseksi keskustella ja jakaa huolia aivan korkeammalla tasolla hallinnon kanssa Vietnamissa. Tarkoitan kun tällä sitä, että tapaamme säännöllisin väliajoin pääministeriä, eri ministeriä, myöskin teollisuusasioista vastaassa olevaa ministeriä, Äh, kun äh, me työstämme vapaakauppasopimusta luonnollisesti monien äh, kansalaisten edustajia myöskin tapaamme. Me annamme erityisiä suosituksia Vietnamiin liittyen, julkaisemme julkaisuja ja kirjoja joka vuosi. Ja se, mitä minä tänään sanon itse asiassa, on tuhannen vietnamilaisen jäsenemme kanta. Vietnamissa on nyt tehty 30 vuotta uudistuksia. Ihmisten elintaso ja elinolosuhteet ovat muuttuneet vuodesta 1993. Näiden vuosien välillä Vietnam on muuttunut aivan toiseksi maaksi. Kaikki on muuttunut ja tämä eh, ei johdu eh, mitenkään pieneltä osin ulkomaisista investoinnista ja eurooppalaisista toimijoista ja erityisesti eurooppalaisista yrityksistä alueella. Meillä on ollut valtavia ohjelmia Vietnamissa, jota su- suurlähetystöt ovat tukeneet. Ne odottavat kansainvälisiä standardeja ja tarjoavat sekä pääomaa että tietotaitoa Vietnamiin teistä sairaaloihin ja telekommunikaatiosektoriin kun sopimus saadaan ratifioitua vapakaupan alla, niillä on mahdollisuus nopeuttaa kehitystä entuudestaan. Meillä on nyt mahdollisuus avata Euroopan unionin ja Vietnamin välisessä suhteessa uusi kappale. Kauppasuhteet ovat olleet kaikkein menestyksellisin väline, joka on tukenut taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä maassa. Sillä on nyt 16 vapaakauppasopimusta ja se on täysin integroitunut maailmanlaajuiseen kauppakenttään. Tämä Euroopan unionin ja Vietnamin välinen vapakauppasopimus on ensimmäinen laatuaan ja se on äärimmäisen tärkeä maan kehityksen alalla, kun tämä sopimus on saatu ratifioitua. Se tulee vaikuttamaan yhteiskunnallisiin oikeuksiin ja muun muassa luonnon suojeluun myönteisellä tavalla. Liike-elämän kannalta on aivan ensiarvoisen tärkeää, että tätä vakavuusmyöstä voidaan toimivana mahdollisimman nopeasti sillä Eurooppa on suuressa vaarassa jäädä kilpailijoidemme jälkeen tällä hyvin nopeasti kasvavalla kentällä. Kiina, Korea ja Japani ovat hyvin aktiivisia maassa tällä hetkellä. Eurooppalaiset hyödykkeet kilpailevat nyt tuotteiden kanssa sellaisten tuotteiden, jotka tulevat ASEAN maista ilman minkäänlaisia tulleja. Eli tämä sopimus saattaa jäsenemme tasapuoliseen kilpailuasemaan muiden kanssa. Tällä välin Euroopan Euroopan ja Vietnamin välinen eh, IVAP eh, investointisuojasopimus tulee kasvattamaan investoijien luottamusta ja antamaan heille takaita. Ja tämä eh, tulee kattamaan 21 kahdenvälistä investointien suojasopimusta eurooppalaisten yritysten ja Vietnamin välillä. Voin teille kertoa, että monet nykyiset asiakkaamme, kun haluavat investoida Vietnamin, he aina meillä tiedostelevat sitä, minkälainen on investointien suojataso Vietnamissa. Eli joko meillä on tämän kaltainen sopimus tai toinen ratifointiin liittyen. Tämä ei ole mikään prosessin loppu. Tämä on itse asiassa uuden kappaleen alku. Tulee olemaan ensiarvoisen tärkeää kaikille, jotka Vietnamissa äh, toiminta harjoittava taata oikeanlainen sujuva toimeenpano, kahdenvälinen vuoropuhelu ja se, että eurooppalaiset yritykset otetaan mukaan, tulee olemaan tämän ähm, sopimuksen onnistumiselle ensiarvoisen tärkeää kentällä. Te olette tehneet tiekartan toteuttamisen parissa töitä ja Euroopan unionin ja Vietnamin välinen Liikelmäneuvosto on kauppakamarin alle luotu, jotta voitaisiin varmistaa se, että säännöt toteutetaan myöskin käytännössä. Me emme halua joutua samanlaiseen tilanteeseen kuin silloin, kun saatu ja toimenpantiin Vietnamissa. Vaatii vuosia ja vuosia ja vuosia ennen kuin ne saatiin toimenpantua paikallisella tasolla Vietnamissa. Tässä syystä me olemme nyt hyvin aktiivisia, jotta tätä ähm, mahdollisimman nopeasti sit, toimeen pantaisiin. EVFTA tulee aivan aluksi saattamaan tilanteen kansainväliselle tasolle standarditaan. EVFTA tulee olemaan kaikkein tärkeimpiä välineitä, kun tuemme muutosta ja uusien arvojen integraatiota. Riskinä kuitenkin on se, että ilman IVFTAta e me saatamme menettää viimeisten kymmenen vuosien positiivisen kehityksen. Tässä kyseessä on mukin kuin investointien tukeminen tarkoituksena on vakauttaa ja luoda elintarviketurvallisuusstandardeja, esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia, immateriaalioikeuksia ja niin edespäin. Se myöskin tulee auttamaan Eurooppaa tukemaan arvojamme, erityisesti se pyrkii siihen, että ihmisoikeustilanne maassa paranisi. Ähm, tämä tulee olemaan äh, hyvin tärkeä välinen tulevaisuudessa asia, niin suhteen Kiina on nyt hyvin tärkeä toimija kentällä, eikä sillä ole ähm, haastajaa. Näin pääsemme alueelle. Meidän laaja kasvava jäsenistömme on sitä mieltä, että tämä EVFTA tulee auttamaan kehityksessä alalla. Vuonna 2019 me aloittimme kyselyn jäsentemme parissa yli 80 prosenttia heistä sanoi, että EVFTA-sopimus tulee auttamaan kestävän kehityksen lumista ja oikeuksien suojaa Vietnamissa. Meidän täytyy pyrkiä välittämään tietoa, parantamaan talouden kehitystä, varallisuuden kehitystä ja myöskin työntekijöiden oikeuksien kehitystä. Ja tästä syystä toivomme, että EVFT voidaan ratifioida ja että se voi astua mahdollisimman nopeasti voimaan. Eli me emme voi jättää näitä mahdollisuuksia sivuun, emmekä voi tätä sitä mahdollisuutta jättää sivun vietämissä. Meidän täytyy nyt avata uusi sivu vietämin suhteen ja olla hyvin kunnianhimoisia. Nyt annan puheenvuoron kollegalleni, joka tulee puhumaan työntekijöiden oikeuksista äh, sen jälkeen, kun niitä koskeva lainsäädäntö viime viikolla hyväksyttiin. Kiitoksia. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. My... Kiitos Nikola. Minun nimeni on Hang. Minä olen Eurochamin komitean jäsen ja olen iloinen, että voin tänään yhdessä teidän kanssanne keskustella näistä kysymyksistä. Tiedämme, että olemme tämän vapaakauppasopimuksen kanssa yhden keskeisimmän kauppaa, kansainvälistä kauppaa koskevien asioiden äärellä, kun tutkimme eh, Vietnamin sitoumusta työvoimaan 20.11.2019, siis aivan vähän aikaa sitten Vietnam sitoutui ja on sitoutunut allekirjoittamaan ilon yleissopimuksen. Eurotsamista haluaisin nostaa esille muutaman asian. Mielestämme tärkeä virstanpylväs on se, että viemme näitä työelämän standardeja nyt eteenpäin. Monet säännökset, jotka ovat työntekijöiden oikeuksista huolestavista, uusi työntekijälainsäädäntö tuo myös uusia työsuojelun muotoja ja lähentävät viettämiä kansainvälisiin työvoimastandardeihin. En mene yksityiskohtiin kaikkien muutosten kohdalla, mutta nostan esille muutaman keskeisen. 2019 työlaki öö, öö, nostaa yhdistymisvapauden ja työntekijöiden vapauden öö, ilo yleissopimuksen kohdan 87 mukaan hyvin keskeiseksi perinteeksi perinteiset ammattiliitot voivat ö, yrityksissä perustaa ammattiosastoja. Perinteiset ja itsenäiset ammattiliitot saavat samat oikeudet ja täsmälleen samat vastuut sekä työntekijä- että työnantajapuolella. Uusi laki myös myös mahdollistaa kollektiiviset työtaistelutoimet ja työehtosopimukset työntekijöiden ja työnantajien järjestöjen välillä. Voidaan myös työntekijät voivat myös nostaa esiin väärinkäytöksiä ja tämän työlain päät- puitteissa työtarkastaja voi myös tehdä tarkistuksia ennen ennakkoilmoitusta ja työsuojelu, työturvallisuus nousevat keskeisiksi. Siinä on myös paljon säännöksiä koskien lapsityötä, syrjintän vastaisia pykäliä ja Vietnam on myös ratifioinut ilon yleissopimuksen 100, jossa puhutaan samasta palkasta, tasa-arvoisesta palkkauksesta ja 1-töistä, jossa, eh, joka on syrjinnän vastainen. Tämä työ, eh, uusi työlaki vie uudistukset jopa tätäkin pidemmälle. Lopuksi haluaisin sanoa, että Vietnam on ponnistellut suuresti päivittääkseen työlainsäädäntönsä tätä vapakauppasopimusta silmällä pitäen tärkeällä tavalla. Vietnam on myös ö, ratifioinut yleissopimuksen 98, joka koskee työehtosopimusneuvotteluja. Tällä tavoin Vietnam on nyt edistynyt kaikissa merkittävissä asioissa, eikä ole Singaporea ja Japania huonommassa asemassa. E, nekin ovat ratifioineet kuusi tärkeintä ilon yleissopimusta. Kiitoksia. Thanks a lot. Kiitos teille tästä katsauksesta. Nyt kuulemme sitten äh, ILOn arvion tämän työlainsäädännön uudistamisesta. Herrat äh, Li ja Maijer, 12 minuuttia yhteensä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää Intavaliokunnan jäseniä sitä, että kutsuitte ILOn tähän tärkeään kokoukseen. Ja todella 2012 ja 2019 Vietnam on edustajansa johdolla uudistanut työlainsäädäntöön. Minun nimeni on Xiang Li ja minä olen työskennellyt vuodesta 2015 ILOn Hanoin toimistossa ja olen jo viimeisten 19 vuoden ajan seurannut tiiviisti työlainsäädäntöuudistuksia ja tosiaan kyse on yleissopimuksista, jotka on hyväksytty kesäkuussa ja marraskuussa. Ensinnäkin nämä uudet työehtosopimusneuvottelut ja samoin yritysten tason päätökset Vietnamissa. Meillä ei ole epäilyksiä siitä, että esimerkiksi pakkotyötä koskeva ja muut yleissopimukset, jotka pääministeri on allekirjoittanut, ovat hyviä uudistuksia. Vuoteen 2014 ei voinut kuvitellakaan, että Vietnam pääsisi näin pitkälle kuin se on päässyt. Kun itse aloitin työni, niin kukaan Vietnamissa ei itse asiassa edes tiennyt, mitä työehtosopimukset merkitsevät ja mitä työmarkkinaosapuolten yhteistyö merkitsee. Eli lähdettiin aivan alusta liikkeelle. Ja Vietnamissa oli paljon epäilyksiä ja katsottiin, että välttämättä eteenpäin ei päästetä. Kuitenkin tiiviimmät suhteet, kaupan avaamistoimet ja lopulta sitten vapaakauppasopimusneuvottelut saivat asiat todella liikkeelle. Ja kun Yhdysvallat 2017 vetäytyi TPP-sopimuksesta, useimmat hanoissa ajattelivat, että uudistusagendaa on jatkettava, jotta markkinoille pääsy muilla markkinoilla varmistetaan. Tämä työ on jatkunut vielä tänä vuonna ja syyskuussa 2017 puheenjohtajanne Langen vierailu oli kyllä käänteen tekevä hyvin tärkeä hetki ja eurooppalaiset ovat todella tukeneet Vietnamia näissä uudistuspyrkimyksissä. Kun puhutaan työmarkkinoiden toiminnasta, työmarkkinaosapuolten yhteistoiminnasta ja niin puolueessa kuin hallituksessa kuin liike-elämässä kuin sitten akateemisessakin maailmassa on ollut tahoja, jotka ovat todella ajaneet tiukasti näitä uudistuksia, joihin nyt sitten on, jotka on saatu aikaan näin vuoteen 2019 asti tai mennessä. Ja nyt Yhteistyö myös Euroopan unionin kanssa on ollut aivan keskeistä. Euroopan unionilta on saatu paljon tukea ihan päivittäisellä tasolla, ähm, vastavuoroinen kunnioitus ja toki myös kärsivällisyys niin äh, Vietnamin hallituksessa, ILOssa kuin Euroopan unionissakin ovat todella äh, nyt kantamassa hedelmää äh, sitten Korean, Japanin ja Singaporen kanssa tehty kauppasopimus Vapaakauppasopimus ei vielä ole kantanut hedelmää. Korea, Japani, Singapore ovat olleet tilanteessa, jossa meillä on nyt vielä avoimia lukuja 4, 6 ja 6 näiden maiden kanssa, kun näitä ilo yleissopimuksia on kuitenkin ratifioitu asiat ovat edenneet ja toivomme, että vuoteen 2023 mennessä myös tuo yleissopimus numero 87 saadaan ratifioitua. Ja todella haluan kiittää Euroopan unionia sen tuesta, joka on todella mahdollistanut hyvän yhteistyön Vietnamin hallituksen ja myös työmarkkinaosapuolten välillä. Ja toki tämä yleissopimus 87 on vielä haaste, joka edessämme on. Se on haaste myös sosialistisen poliittisen järjestelmän vuoksi ja sen tuleva ratifiointi ja sitten myös tietenkin täytäntöönpano ovat merkittävä haaste. Kuitenkin E, esimerkiksi työehtosopimus neuvottelujen suhteen on saatu aikaan edistystä ja nämä muutokset ja tämä edistys, joita on tässä nyt tämän vuoden mittaan saatu aikaan, Äh, politbyron eli äh, Vietnamin korkeimman poliittisen äh, päättäjätahon piirissä, niin nyt Vietnam on itse asiassa lähdössä ihan, ihan toiselle polulle kuin mitä Kiina puolestaan on tehnyt. Ja nyt kun vuonna 2021 sitten toivoaksemme tämä vastavuoroisen tunnustamisen sopimus astuu voimaan, niin voimme entistä paremmin verkostoitua keskenämme ja kun vuoteen 2021 päästään, niin me tulemme eh, ILOssa myös antamaan kaiken tukemme 87 eh, yleissopimuksen eh, edistämiseksi. Vuoteen 2018 asti tilanne oli toinen kuin mikä se tulee olemaan esimerkiksi sitten vuoden 2021 jälkeen CPTTP velvoitteiden vuoksi ja myös kun Vietnamin hallitus toivon mukaan vuoteen 2021 syyskuuhun mennessä tekee toteutet, tai toteuttaa tarvittavat uudistukset ja uskon, että nämä monitahoiset toimijat voivat yhdessä Vietnamin kanssa huolehtia siitä, että Vietnam kunnioittaa kansainvälisiä sitoumuksiaan. Tuo yleissopimus 87 tietenkin vaatii tukea kaikilta kansallisilta kumppaneilta ja minä uskon, että teidän tukenne ja myös aktiivinen roolinne ja erityisesti tukenne ja toisaalta sitten valvontaa mahdollistaa sen, että tilanne saadaan toivottavalle tasolle. Kiitoksia. The, uh, positive impact of the Kiitoksia. Me uskomme, että Euroopan unionin viettämin vapaakauppasopimuksen myönteiset vaikutukset työntekijän oikeuksiin ovat tuntuvat jo ennen kuin tämä vapaakauppasopimus ratifioidaan tähän vuoteen 2000, anteeksi, 1998 viitattiin, mutta viitattiin monta kertaa, mutta itse asiassa Vietnam on jo ratifioinut kolme ilon yleissopimusta koskien vammaisia julkisia palveluita ja luonnollisesti hiljattain yleissopimuksen 98, joka suojelee syrjinnältä ja työehtosopimuksia koskien Vuonna 2007 äh, myöskin pakotettu koskeva yleissopimus ratifioitiin, joten äh, kaiken kaikkiaan Vietnam on 24 äh, sopimusta ratifioinut. Se on maailmanlaajuisesti hiukan alakantti, mutta aseen ja Tyynemeren alueella hyvä taso. Siellä ollaan ähm, melkoisen haluttomia ratifioimaan näitä kansainvälisiä työntekijöiden oikeuksia koskevia sopimuksia. Ja tämän lisäksi työmarkkinaosapuolet Vietnamissa käyttävät 30 kautta 30 strategiaa niin sanotusti. Eli 30 päivitettyä sopimusta haluttaisiin saada ratifioitua vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kehityksen sopimukset, esimerkiksi tähän liittyy teknisiä minimipalkkaa säätäviä sopimuksia, sosiaaliturvan minimitason ja palkkioiden minimitason turvavia sopimuksia ja niin edespäin. 155 ja 187 ilon yleissopimukset ovatkin jo Vietnamin ratifioimia. Olette ehkä sen havainneet. On selvää, että ratifioinnin ja toimeenpanon myötä 87 ja 108 sopimusten kohdalla, siis niiden kohdalla, jotka ovat yhä avoimia. Me astummekin nyt jo kaikkein vaikeimmalle kentälle työntekijöiden oikeuksien parantamisessa. Nämä koskevat poliittisia oikeuksia ja kansalaisvapauksia suoraan, kuten kaikki tiedämme. Ja nämä vapaudet ja oikeudet eh, yhä luovat eh, epäilyksiä eh, on epäilyksiä sitä, onko poliittista tahtoa niiden uudistamiseen olemassa. Meidän mielestämme juuri aikaan saatu työlainsäädäntö toimii yrityksen tasolla. Tietenkin tämä uudistus ei ole vielä valmis ennen kuin työmarkkinaosapuolia koskeva lainsäädäntö on valmis ja ennen kuin VTCL säilyttää oikeutensa, jotka on voittanut tällä kentällä. Now what will the ILO do in that respect? It will continue to... ILO tulee yhä ajamaan 78 sopimuksen aikaista ratifiointia, jos mahdollista 2021. Ja tässä tarkoituksena on turvata se edistys, jota olemme nähneet tapahtuneen aikaisemmin tässä kuussa hyväksyneen työlainsäädännön osalta. ILO korostaa sitä, että on hyvin tärkeää jatkaa työlainsäädännön yksityiskohtien työstämistä, niitä täytyy vielä työstää ja erityisesti tähän liittyy työntekijöiden edustusta koskevan säädöstön kehittäminen, se vaatii lisää yksityiskohtia. Ilo tulee myöskin, toivoo myöskin, että meillä tulee olemaan yhä enemmän riippumattomia työntekijöiden edustajia, jotka pystyvät tehokkaasti äm, edustamaan työntekijöitä. Ja me tulimme myöskin seuraamaan, voivatko riippumatta riippumattomat ilon toimijat tukea ammattiliittoja yrityksissä ja pystytäänkö ne ratkaisemaan kiistoja. Eli selvästikin paljon kapasiteetin rakentamista on vielä edessä. Ja tässä käännynkin kollegani puoleeni. Kiitämme Euroopan unionia tuesta siitä tuosta, jota se on jo tarjonnut ilolle ja yhä tulee tarjoamaan. 105 yleissopimuksen ratifiointi. Tämähän koskee pakkotyötä. On äärimmäisen tärkeää, kuten, koska se tulee käytännössä estämään pakkotyön käyttämisen Vietnamissa nyt lainaan sopimusta poliittisen painostuksen, koulutuksen tai rangaistuksen muotona – kun ihminen ilmaisee poliittisia tai ideologisia mielipiteitä yhteiskunnallista taloudellista järjestelmää koskien. Luonnollisesti ratifiointi tulee olemaan testi sille, kuinka poliittinen vapaus kehittyy. Me olemme luottavaisia siinä, että Vietnam tulee tämän yleissopimuksen ratifioimaan ensi vuonna. Itse asiassa yleissopimus on jo vuonna 2007 otettu muiden yleissopimusten ratifioinnin rinnalle, mutta aivan viime hetkellä se vedettiin pois. Voidaan vain arvailla, että tämä liittyy jollakin tavalla siihen, että ähm, poliittisia ja kansalaisoikeuksia kohtaan oli ähm, pelkoja. Vuonna 2008 pakkotyöstä on tehty Vietnamissa laitonta äh, ja siitä saa 2-8 000 sakkoa sakkoa tai kor- jopa 12 kuukautta vankeutta. Ilon äh, seurantaelin piti tätä ähm, yleissopimuksen 29 alla voittona. Uskomme, että Euroopan unionin ja Vietnamin vapaakauppasopimus on äh, ainutlaatuinen mahdollisuus ähm, vaikuttaa työntekijöiden tilanteeseen alueella. Ja on syytä korostaa, CP eteen alla nämä EVFTAn ratifioinnit tuottavat siis kyseessä olevan hyväksynti, vaan yleissopimuksen ratifiointi vaikuttaa. tai tässä on myös syytä ilon teknisiin sopimuksiin viitata säännönmukaisuuteen työn edetessä on syytä edetä varovasti. Ehkäpä usein kauppakumppanimme menneisyydessä ovat olleet haluttomia tässä kauppakumppaneihin, viittaan nyt hyvin yleisluontoisesti ympäri maailman, ovat olleet haluttomia äh, kahdenvälisissä vapakauppasopimuksissa äh, työoikeuksia käsittelemään ja Euroopan unioni ratifiointivaiheessa sen tulee valmistautua siihen, että sen täytyy käyttää vipuvoimaa tehokkaammin kuin menneisyydessä. Ja sitten loppuun tämä uusi työlainsäädännön äm, uudistaminen alkoi VTOhon liittymisen jälkeen kymmenen vuotta sitten jo. Ja me olemme tarkastelleet luonnosta hyvin tarkkaan sitä, joka kansalliskokouksella on esitetty. Ja olemme sitä mieltä, että kyseessä on todellinen tahto ähm, puutteita kattaa, mutta myöskin äh, on vielä työtä tehtävänä, että tässä tulisi todellisuutta. Toivottavasti tämä äh, kasvattaa tuottavuutta ja tällä tavoin voimme tehdä Vietnamin tilanteesta vahvemman myöskin sen väestöajatelle. Kiitokset. Mehän olimme sopineet tietyistä puheajoista. Tästä ajattelin teitä muistuttaa. Kiitokset tiedoista. Seuraavaksi sitten Papa Ndangua, joka on kansainvälisestä ammattiliitosta. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Kiitos mahdollisuudesta päästä tänne puhumaan Vietnamin hallituksen sitoumuksista kestävän kehityksen kohdasta EU-Vietnam e vapakauppasopimuksessa, jonka Euroopan parlamentti nyt ratifioi, ja myös yleissopimukset 87 ja 105. Hallitus on ratifioinut 68 kahdeksasta yleissopimuksesta. Viimeinen on 98, se koskee keskitettyä sopimista ja 5.7.2020 se tulee olemaan astuvan täytäntöön. Ja Vietnamin täytyy siis toteuttaa velvoitteensa 98 yleissopimuksen mukaan. Sitten nämä pannaan myös täytäntöön 87 ja 205 yleissopimukset Vietnamin hallitus tulee ratifioimaan 2021 mennessä. En tiedä, onko tämä sitoumus muodollisesti jo viestitetty ILOlle. Kaikilla jäsenmailla on siis velvoite kunnioittaa työntekijöiden oikeutta keskitettyyn sopimuksen työehtosopimukseen, mutta käytännössä ei vielä ole tapahtunut paljon edistystä sen suhteen, että yhdistysten vapautta käytännössä kunnioitettaisiin ja valitsisi sitä kunnioittava ilmapiiri eh, esimerkiksi oikeus rauhanomaisiin mielenosoituksiin ja kokoontumisvapaus ovat osa aspekteja tästä matalat palkat tekevät vielä tärkeämmäksi sen, että tutkimme hyvin tarkoin, mihin konkreettisiin toimiin hallitus on ö, työvoiman suojelemiseksi ja työelämän standardien kunnioittamiseksi ryhtynyt. Työmarkkinaosapuolten on oltava vahvasti läsnä myös ja kansalaisjärjeskynnän samoin täytyy voida nauttia yhdistymisvapaudesta ja työehtosopimusten solmimisvapaudesta, jotta vältetään työterveys ja ylityökatastrofit ja muut epäkohdat. On myös hyvin tärkeää, että kaiken kaikkiaan kaikkiaan taata tämän vapakauppasopimuksen kestävän kehityksen tavoitteet. Vietnamin hallituksen fokus on erittäin kannustettava. Tässä lähinnä katsotaan työmarkkinasuhteita ja uusi työlaki sisältää oikeuden työehtosopimusten solmimiseen ja myös ammattiliittojen perustamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että työntehtijät voivat siis keskitetyn sopimuksen tarkoituksiin ö, tulla Vietnamin ammattiliittojen keskusjärjestön edustamaksi. Tämän on tarkoitus vahvistaa näitä eri vapauksia ja luoda ilmapiiri, jossa työmarkkinasuhteet ovat erilaisten vapauksien piirissä. Jotkut asiat ovat myös epäselviä tässä laissa. Siellä ei puhuta paikallisten ja aluetason järjestöjen perustamisesta ilman ammattiliittojen keskusjärjestön tukea. Joka tapauksessa siellä puhutaan myös työehtosopimusten laajentamisen mahdollisuudesta. Huolestuttavaa on sen sijaan se, että kaikki säädökset eivät vielä ole valmiita. Unclear. The revised labor code also Tässä uudessa työlainsäädännössä myös sekoitetaan eri työntekijäkategoriat ja suojelua annetaan myös vapaille työntekijöille. Ja tärkeää on myös turva, ta, turvallisuus ja työterveystarkastajien pääsy paikalle. Tässä on lainsäädännöllisiä aukkoja. Hallituksen mukaan nämä aukot on tarkoitus nyt tukkia. On hyvin tärkeää saada näitä uusia työelämän sääntöjä muualla kuin työpaikkojen ulkopuolella ei tunnu olevan varsinaista kansallisen tason suojelua työntekijöille. On hyvin, kokoontumisvapauden toteutumisaste on melko heikko. Sama koskee rauhanomaisen mielenosoituksen oikeutta. Ja me olemme tässä jo muuta lainsäädäntöä jonkin verran edellä. Se, että keskitettyä sopimusoikeutta voi laajentaa, se kuitenkin saattaa hankaloittaa tämän oikeuden käyttöä ja tekee siitä joissakin olosuhteissa merkityksetöntä. Hallituksen sitoumus 87 sopimu, yleissopimuksen ratifiointiin ennen 2021 on tärkeää. Lopuksi haluaisin sanoa, että osana sitoumuksiaan Euroopan unionin ja Vietnamin vapakauppasopimusta kohden hallituksen täytyy sitoutua nimenomaan täytäntöön panemaan ne uudistukset, joihin se on ryhtynyt Esimerkiksi itsenäiset ammattiliitot, palveluolosuhteiden uusien työehtosopimusten valvonta, työterveys ja työturvallisuus sekä kansallisella että yrityksen tasolla – Hallituksen on konkreettisesti työskenneltävä ILOn kanssa yleissopimusten 87 ja 105 ratifioimiseksi ja katsottava, mitkä ovat ne aivan konkreettiset askeleet, jotka tähän johtavat. EUn ja ILOn on edelleen annettava Vietnamin hallitukselle ja työmarkkinaosapuolelle teknistä apua ja näiden kysymysten on oltava erityisen kauppa-alan komitean toimialan alla. Vietnamin hallitukselle on myös annettava tarvittava tuki ja taattava se, että se pystyy viemään nämä asiat päätökseen. Kiitos. So now we have some inputs for our discussion. Kiitokset. Nyt Äh, aloitetaan keskustelu ja Bourgeois täällä nyt edustaa Sahadilia, joka on esittelijämme. Kiitoksia puheenjohtaja, jos äh, saavitte luen tässä nyt Sahadilin puheenvuoron. Hyvät naiset ja herrat, arvoisa puheenjohtaja, olen todella tyytyväinen, että mm, tällä tärkeällä hetkellä, kun ollaan päättämässä vapaakauppa- ja investointisopimus ratifiointia Vietnamin kanssa, Meillä on tilaisuus käydä tämä keskustelu. Viime kuussahan osa meistä kävi Vietnamissa, mutta haluamme mm, vielä lisätietoa ja on äärimmäisen tärkeää äh, huolehtia sitä, että tämä työ tehdään oikein. Ja on myös tärkeää, että on keskitytty Vietnamin viimeaikaiseen kehitykseen ja analysoitu äh, uutta työlainsäädäntöä, mutta tämän lisäksi tarvitaan laillisia ja käytännön toimia kentällä Vietnamissa, toimia joita me vaadimme ja joihin Vietnam osapuolena on sitoutunut. Sahadililla on puheenjohtaja kolme kysymystä. Ensinnäkin eh, kauppakamarille erityisesti, onko liike-elämä eh, valmistautunut eh, voimaan astumiseen? Tiedämme, että aika on ollut, mutta pitäisikö tehdä vielä entistä enemmän, että lisättäisiin tietoisuutta ehdoista, mahdollisuuksista ja haasteista, joita tämä vapakauppasopimus mukanaan tuo. Toiseksi, kuinka pitkällä valmistelutyöt ovat kotimaisten maan sisäisten neuvoantavien ryhmien perustamisen suhteen. Ja sitten kysymys komissiolta. Olemme saaneet hälyttäviä tietoja kauppavajeesta, joka meillä, tai alijäämästä, joka meillä on Vietnamin kanssa. Tulee Tuleeko asia muuttumaan entistä pahemmaksi ratifioinnin jälkeen? Pitääkö tämä väite paikkansa ja mitkä odotukset ovat? Kiitokset ja sitten Varjo esittelijät ensimmäisenä EPPstä ja edustaja Winkler. Thank you very much, uh, Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esityksistä. Nämä olivat hyvin arvokkaita puheenvuoroja. kauppakamarilta ja muilta edustajilta paljon kiitoksia tästä. Ja EPPn puolesta voi sanoa, että tunnen, että tässä on hyvin myönteinen arvio käynnissä. Öö, mekin EPPssä, aivan kuten kauppakamari, pyrimme näkemään, mitkä ovat nämä kolme tärkeää pilaria talouden vaikutus, taloudellinen vaikutus, yhteiskunnallisen muutoksen tukeminen. Mehän haluamme muutosta tukea ja tukea eurooppalaisia arvoja ja uudet sopimukset ovat väline tässä. Ja sitten luonnollisesti tämä hyvin, hyvin arka luontoilun, mutta hyvin tärkeä geopoliittinen kysymys. Tämä on nyt toinen uuden Euroopan komission työpäivä ja senhän pitäisi olla geopoliittinen komissio. Enpä nyt tiedä, onko tämä geopoliittinen parlamentti, se jää nähtäväksi, mutta olen varma, että hyvin, hyvin monissa geopoliittisissa kysymyksissä meillä on erittäin erittäin hyvä mahdollisuus keskustella näistä asioista täällä kansallisen kaupavaliokunnassa. Nämä monet toisiin liittyvät asiathan ovat meidän alamme. Kolme kysymystä ensin Euroopan kauppakamarille. Ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, kuinka paljon mahdollisuuksia uusilla vapakauppasopimuksilla vaikuttaa yhteiskunnan muutokseen. Kuinka yritysten yhteiskuntavastuu tai eurooppalaisten yritysten yhteiskuntavastuu toteutuu? Onko teillä argumentteja, joiden kautta tätä yhteiskuntavastuuta voitaisiin lujentaa myöskin viettämistä. Tietenkin teillä on yrityksen vastuita, mutta kannattaako jonkinlaista yhteiskunnallista vastuuta toiminnassanne Vietnamissa? Tämä on kysymykseni siis. Ja sitten Ilon edustajalle. Minun teki syvän vaikutuksen teidän huomionne herra Lee tämän sanoi, tämä on filosofinen ongelma. Onko sosialistinen järjestelmä yhteensopiva ähm, kokoontumisvapauden kanssa? Tämähän tulee olemaan haaste tulevaisuutta ajatellen. On aivan selvää, että tulevaisuudessa tämä on haasteellinen kysymys. Luonnollisesti Vietnam on hyvin vaikea toiminta äh, ympäristö. Jos ajattelemme taaksepäin ajassa vain neljä vuosikymmentä taaksepäin, heillä oli neljä vuosikymmentä sitten ongelmia, sodan aiheuttamia ympäristöongelmia ja hyvin vaikeita vammaisiin liittyviä ongelmia, jotka ovat tietenkin myös nykyään olemassa. Kysymykseni on tämä, oletteko sitä mieltä, ja tässä herra Lee uskoakseni mainitsi myöskin tuon Etelä-Korean, Japanin ja Singaporen alueen. Oletteko sitä mieltä, että Vietnam voisi olla veturi, joka ajaisi työntekijöiden oikeuksia ja yleistä asennetta ILOn periaatteiden suuntaan koko alueella. Ja sitten hyvin lyhyt kysymys vielä komissiolle. Haluaisin tässä heijastella esittelijän kysymyksiä tuosta kauppavajeesta ja niin edespäin. Kuinka hyvin me olemme vapaa, varautuneita? Meillä on tiettyjä tuotteita, jotka tulevat Kiinasta kuinka valmiita me olemme puuttumaan näihin olemassa oleviin ongelmiin? Kiitoksia sitten ST Jude Curtin, darling. Very much to the... Kiitoksia ja kiitos kaikille puhujille. Tämä oli hyvin rikas ja monimuotoinen keskustelu ja varmasti monia kysymyksiä ja kommentteja tulee. On aivan selvää, että tämän uuden työlainsäädännön hyväksyminen on tärkeä askel eteenpäin ja suurin osa valtuuskunnan vierailusta lokakuun lopussa nimenomaan tähtäsi tämän asian vahvistamiseen ja edistämiseen. Haluaisin myös mainita siitä, mm, muistaakseni herra Lee sanoi, että vahva yhteistyö EUn ja ILOn välillä ministerien ja muiden välillä sellaisen puitteiston luomisessa, joka on mahdollistanut yleen, anteeksi, ilon yleissopimusten ratifioinnin. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä tukiverkko. Se myös tarjoaa teknistä apua. Sekin on tärkeää. Ja minulla olisi kolme kysymystä. Yksi kysymys ensinnäkin Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentissa jo vuosien ajan olemme katsoneet Euroopan unionin kauppasopimusten kestävän kehityksen aspektia ja miten sitä voisi vahvistaa. Olisikin tärkeää miettiä, mitä te ajattelette, että me voisimme tehdä paremmin, jotta nämä kestävän kehityksen kohdat olisi helpompi laittaa käytäntöön? Annan yhden ihan konkreettisen esimerkin viime toukokuulta. Kansalliskokous puhui Vietnamissa siitä, että millaista on rangaistuksena säädetty pakkotyö yksityisyrityksissä Vietnamissa. Olisi hyvin tärkeää kuulla, mitä eurooppalaiset yritykset ja eurooppalaiset partnerit, kumppanit sanoivat tuolloin, kun tämä pakkotyöasia nostettiin esille Vietnamista. Oliko siellä eurooppalaisia maita, jotka ottivat kannan? Tuossa olisi hyvin hyödyllistä tiedä tästä, koska jos puhutaan rangaistuksena säädettystä pakkotyöstä. On aivan selvää, että se on täysin ristiriidassa yleissopimuksen 105 kanssa. Mitä tulee ILOhon, haluaisin palata EUn ja ILOn yhteistyöhön vietnamilaisten viranomaisten kanssa. Me Euroopan parlamentissa pohdimme sitä, miten voisimme varmistaa sen, että myös ratifiointiprosessin aikana ikään kuin viemme tätä yhteistyötä eteenpäin. Ensi vuoden alkupuolellahan sitten näitä ratifiointiäänestyksiä tehdään ja me toivomme voivamme vaikuttaa niihin. Olisi hyvä, jos meillä olisi selkeä, uskottava tiekartta, jossa mentäisiin sieltä ratifioinnista täytäntöönpano toimiin, jotka ovat aivan yhtä tärkeitä. Millaisia asioita te ottaisitte tälle tiekartalle? Miten te puit, minkälaiset puitteet antaisitte sille? Ja miten takaisitte tämän yhteistyön jatkuvuuden? Ja vielä viimeinen kysymys. Te painotitte, että on vaikeaa joidenkin poliittisten vapauksien ja yhdistymisvapauden kohdalla Vietnamissa. Yksi asia, jonka nostitte esille, oli se, että on huoli siitä, että palkkoja laskettaisiin, kun puhutaan keskitetystä sopimisesta työpaikkatasolla. Tämä tietysti tapahtuu, jos työntekijöiden edustus fragmentoituu ja on vaikea esimerkiksi kansallisella tasolla organisoitua. Kaikki tiedämme sen omien, oman työväenliikkeemme historiasta. Mitä me voisimme tehdä estääksemme tuon kielteisen vaikutuksen Vietnamin työntekijöihin ja pikemminkin saisi aikaan positiivisen vaikutuksen enemmän perusoikeuksia, vapauksia ja niin edelleen. Kiitos. Kiitoksia sitten Rinnio ja Kaarin Kaaspuren. Kiitoksia. Minä puhun tänään ruotsia. Eh, Puheenjohtaja, arvoisat kuulijat ja arvon vieraat. Aivan ensiksi haluan esittää kiitokseni meidän Vietnam-vierailustamme. Se oli kyllä todella mielenkiintoinen vierailu ja oli hyvin arvokasta, että saimme vierailla Hanoissa juuri näiden hyvin tärkeiden päätöstemme alla. Kun ajatellaan kauppaa, niin kaupastahan hyödymme kaikki. Kauppasopimukset ovat tapa ikään kuin äh, ottaa toinen toisiamme kädestä ja huolehtia siitä, että kauppa tapahtuu yhteisten sääntöjen, yhteisten arvojen pohjalta, että se on oikeudenmukaista ja että se edistää kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia kaikkialla. Se on myös tärkeä kestävyyden vahvistamisväline. Nyt kun meillä on kestävän kehityksen luku näissä sopimuksissamme, niin automaattisesti tarkastelemme ilmasto ja Pariisin ilmastosopimuskysymyksiä esimerkiksi, mutta myös sosiaalinen kestävyys on hyvin tärkeä ulottuvuus muutenkin kuin tässä Vietnam-kauppa- ja investointisopimuksessa tietenkin. On todella ilahduttavaa kuulla näistä myönteis- näitä myönteisiä viestejä, joita Vietnamista nyt on kaikunut. Eli että nämä työoikeuteen liittyvät yleissopimukset ollaan ratifioimassa ja näin vahvistamassa sosiaalista yhteenkuuluvuutta työmarkkinoilla. Samalla sitten se yhteenkuuluvuuden ja kestävyyden täytyy tietenkin toteutua myös ilmaisuvapauden puitteissa niin, että kuka tahansa voi sanoa mitä haluaa ja että mm, kuka tahansa saa kokoontua halutessaan kenen tahansa kanssa. Ja nämähän näitä haasteita nyt ovat. Vain tuossa viikko sitten saimme oikein hyviä viestejä siitä, että kansalliskokous oli tehnyt tärkeitä päätöksiä, mutta sitten ihan samalla viikolla saimme viestejä, jotka olivat varsin järkyttäviä, nimittäin mitä tulee ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin. Tilanne ei ole ollenkaan sillä tasolla kuin toivoisimme. Me olemme hyvin, hyvin järkyttyneitä näistä viimeaikaisista viesteistä. Minulla olisi nyt kolme kysymystä. Ja ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, mikä rooli teillä voisi olla, kun nyt pyritään toteuttamaan nämä aikeet mm, näiden äh, ilon mm, yleissopimusten, työalan sopimusten suhteen. Totta kai tarvitaan lainsäädäntöä, mutta eihän se riitä. Äh, kaikkien äh, eri tahojen on myös sitten huolehdittava siitä, että että yksilöt ja yhteisöt voivat kunnioittaa näitä sopimuksia. Eli miten aiotte huolehtia siitä, että tällaiset edellytykset syntyvät? Sitten haluaisin vielä kuulla, että mitä mieltä te olette ilmaisuvapaudesta ja siitä, että saa todella äänensä kuuluville, koska niin työntekijä kuin työnantaja puolellekin tämä kysymys on ihan yhtä tärkeää niin, että saadaan aikaan tehokas toimiva elinkeinoelämä. Lisäksi haluaisin kuulla ajatuksianne tällaisesta yhteisestä toimintasuunnitelmasta tästä eteenpäin, miten nämä yleissopimukset parhaalla mahdollisella tavalla todella saadaan täytäntöön. Ne sisältävät aivan mahdottoman hyviä mahdollisuuksia talouskasvulle, mutta myös kestävämmälle maailmalle. Ja olisi mielenkiintoista kuulla teidän ajatuksianne tähän liittyen. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Sitten vihreät ja Saskia Brickmont. Merci, monsieur le président. Je... Äh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun ranskaa. Pahoittelen, äh, että joudun puhumaan äh, selkävieraihin mihin päin, mutta tulkien kannalta on parasta puhua mikrofoniin. Paljon kiitoksia, äh, hyvät äh, näistä herrat, äh, näistä puheenvuoroista ja minä menen nyt järjestyksessä eteenpäin. Ensin kysymykseni on kauppakamarille. Te puhuitte geostrategisista kysymyksistä ja asian maiden tilanteesta. Ymmärrän tämän ja ymmärrän myöskin sen, että kyseessä on mahdollisuus Euroopan unionille omaksua vahvempi rooli erityisesti tuossa alueellisessa kilpailussa. Kun tarkastelemme Euroopan komission tietoja, kuitenkin voisin hiukan asettaa teidän sananne tuosta talouden myönteisestä kehityksestä oikeisiin kehyksiinsä alijäämän huomioon ottaen, ellei teillä nyt ole muita tietoja tästä asiasta. Ja sitten minulla on kysymys vielä due diligence-menettelyyn liittyen eurooppalaisten yritysten osalta. Minkälaisia sitoumuksia yritykset tu, tulevat yritykset Vietnamissa ovat tehneet jo yleisesti ottaen työntekijöiden oikeuksien suhteen, mutta erityisesti lasten työnteon suhteen. Ja te viittasitte myöskin siihen, että haluaisimme luoda parempia mekanismeja kun meillä on suoria ulkomaisia investointeja, äh, onko teillä tutkimuksia näiden äh, arviointien äh, taustalla siitä, että enemmän suoria ulkomaisia investointeja maahan saataisiin, siis erityisesti Vietnamin kohdalla, ja mitä mieltä olette siitä, että että olisi tarpeen rikosoikeutta uudistaa äh, ennen kuin tämä sopimus luodaan, ottaen huomioon, että me kaikki tiedämme, että ellei rikosoikeudellisia uudistuksia tehdä, voimme työoikeutta uudistaa niin paljon kuin haluamme, ilon sopimuksia ratifioida niin paljon kuin haluamme. Tilanne ei tule parantumaan erityisesti, mitä tulee äh, ammattiliittojen oikeuksien ja perusvapauksien suhteen ja mitä tulee sitten äh, ilon edustaja. Minulla on samoja kysymyksiä koskien tätä äh, rikosoikeutta. Ähm, olemmeko nyt tässä vaunut ikään kuin esittämässä, esittämässä härän eteen, ähm, kun puhumme ilonsopimuksista ja kokoontumisen vapaudesta. Te sanoitte, että ennen vuotta 2016 oli mahdotonta kuvitella, että menisi näin pitkälle. Ja äh, olisin halunnut kyllä kansalaisjärjestöiltä kuulla jotakin samanlaista, mutta ilmeisesti heitä ei ollut mahdollista tänään kuulla poliittisen valinnan vuoksi. Joten haluaisin riippumattomilta ammattiliitoilta ja kansalaisjärjestöiltä kuulla asiasta, sillä heidän viestinsä ei ole samanlainen. Te sanoitte, että tämä ähm, uudistaminen koskee yrityksiä, mutta mikä tilanne on eri sektoreilla? Minun tietojeni mukaan sektoriuudistukset niiden suhteen ei näin ole. Ja entä sitten lasten työ? Onko tilanne parantunut sen suhteen? Onko teillä ajantasaisia lukuja lapsityöstä? Voitteko osoittaa, että lapsityön määrä on vähentymässä? Ja mitä tulee sitten kolmanteen puhujaamme, haluaisin tuoda esiin sen, että suurin osa hänen esittämistään kysymyksistä on myös, ovat myöskin minun kysymyksiäni tai vihreiden ryhmän kysymyksiä. Tästä syystä me Kuten tässä jo mainittiinkin, toimme esiin mahdollisuuden edetä etappi etapilta niin, että parlamentti voisi valvoa kehitystä. Tämä kuulemin tänään ei minua rauhoita, mitä tulee näiden uudistusten radikaaliuteen, erityisesti perusoikeuksiin Vietnamissa, ei vain työntekijöiden oikeuksiin, vaan tähän viitattiinkin jo ilmaisun vapauteen liittyen. Ja sitten tämä neuvotteluprosessi, joka on käynnissä, sen aikana on poliittisia pidätyksiä tapahtunut hiljattain, yksi pidätys, ähm, jonka parlamentti on tuonut esiin, ja äh, olen sitä mieltä, että Vietnamin hallinnon pitäisi osoittaa enemmän tahtoa parantaa inhimillisiä olosuhteita ennen kuin meidän parlamenttimme lähtee ratifioimaan sopimusta sinänsä. Äh, minua kiinnostaisi tämä teidän tiekarttanne mutta joka tapauksessa teidän täytyy ottaa huomioon, että vihreä ryhmä on sitä mieltä, että tämä etappi on vain yksi sellaisessa prosessissa, joka tarvitsee enemmän aikaa. Meidän täytyy jatkaa töitämme. Tämä parlamentti on valmis tekemään töitä teidän kanssanne uskoakseni, että voisimme parantaa olosuhteita paikan päällä ähm, ennen tuota kauppasopimusta. Oskalan. Kiitos. Oskar Lantzin ei ole paikalla. Näin it for ID. We are general in favor of the... No minäpä puhun sitten eh, ID-ryhmän puolesta. Me yleisesti ottaen kannatamme vapaakauppasopimusta ja näemme kyllä mahdollisuudet, joita tämä tarjoaa Euroopan unionille ja myös eh, Vietnamille ja ylipäätään Kaakkois-Aasialle, joka on kehittymässä. Eh, kasvuluvut alueella ovat merkittävät ja talous kasvuhan, äh, niin kuin tiedämme, aiheuttaa myös poliittisia muutoksia ja äh, parantaa mm, yksityisten ihmisten elämää. Ja mitä enemmän tässä äh, katsotaan vapaakauppasopimuksia muuten kuin kaupan suhteen, niin me emme näe kuitenkaan vapaakauppasopimuksia poliittisen agendan ajamista varten. Pari kysymystä. Onko esimerkiksi teollis- ja tekijän oikeudet taattu mm, vapakauppasopimuksessa. Tämä on yksi merkittävimpiä ongelmia Kiinassa. No, olemme tämän havainneet, siis eurooppalaisten yritysten teollis- ja tekijänoikeudet. Voitteko kertoa tilanteesta Vietnamissa? Miten se eroaa ti Kiinan tilanteesta? Ja ehkäpä voitte vielä yksityiskohtaisemmin puhua investointisuojasta ja mahdollisuuksista siirtää voittoja ja rahat siis pois tai ulos Vietnamista? Onko jonkinnäköisiä valuutta, rajoituksia, mitä tulee varainsiirrolle pois Vietnamista? Ja tekisikö tämä sopimus mahdolliseksi sen, että eurooppalaiset yritykset voivat sitten vielä saada rahansa pois sieltä Vietnamista myös. Kiitos. Sitten Kue ja Emmanuel Morel. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja ja anteeksi vieraiden puolesta minäkin käännän teille selkäni, mutta se nyt on parempi tulkkauksen kohdalla, vaikka ehkä olekaan kovin kohtelista. Herra Winkler sanoi, että tästä tulee geostrateginen, geopoliittinen sopimus ja hän on varmasti oikeassa, mutta enkä palaa siihen, vaan haluaisin kysyä jotenkin talouteen ja sosiaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ensinnäkin kauppakamarille kysymys. Me ymmärsimme, että tämä kasvunopeus on ollut hyvin vaikuttava, joka Vietnamissa on nähty. Se on todellakin huimaava kasvunopeus. Tästä on puhuttu uutena maailman työpajana ja monet eurooppalaiset yrittäjät ovat alkaneet unelmoida, mutta meidän esittelijämme on hyvin vilpitön tässä tekstissään. Hän sanoi, että Vietnam on kilpailukykyinen ennen kaikkea matalien palkkojen takia. Tämän me olemme ymmärtäneet ja mikä siinä, mutta huolestunut olen siitä, että kun katsotaan Euroopan unionin kauppa, tasetta. Se on 5 miljardia alijäämäinen. Sitten oli 30 eh, miljardia vuonna 2008 ja 2015 vielä enemmän. Ja eh, vuonna 2025 se tulisi olemaan noin 40 miljardia. En tiedä, onko tämä nyt varsinainen win-win tilanne. Eli kysyisin kauppakamarilta, eikö sellaista riskiä ole, että tämä vapaakauppasopimus vain nopeuttaa Euroopan teollisten työpaikkojen siirtämistä muualle. Euroopassa on kuitenkin kaksi miljoonaa työpaikkaa pelissä. Minä ainakin näkisin tässä riskin, joten haluaisin tähän vastauksia. Toinen kysymys, julkiset markkinat Täällä on nyt, ö, ollaan iloitaan sitä, että avoimuus ja syrjimättömyys ovat näillä julkisilla markkinoilla parantuneet, mutta kun katsotaan näitä indikaattoreita, niin mielestäni täällä ei hirveän paljon ole laskenut 15 vuodessa tämä ö, alijäämä miten meidän yrityksemme sitten tällaisissa, tällaisten megasopimusten puitteissa voisivat päästä näille julkisten hankintojen markkinoille tämän vapaakauppasopimuksen puitteissa. Ihan kaikkea minä en ymmärtänyt. Meillä on täällä mietintö, joka sanoo, että 87 yleissopimus vasta 2023 astuu voimaan 105 yleissopimus vuonna 2021. Tässä on tietty ristiriita, eli ammattiliittojen vapautta koskeva astuisi voimaan vasta 2021 tai 2023 ja tämä toinen jo nyt, mutta entä nämä uudet työlainsäädännön lausekkeet, jotka liittyvät nimenomaan keskitettyyn sopimukseen, siis työhtösopimuksiin, neuvotellaanko niistä nyt sitten tämän virallisen ammattiliiton kanssa, siis Vietnamin kommunistisen puolueen, ö, virallisen ammattijärjestön kanssa vai vapaiden ammattiliittojen kanssa. Tästä haluaisin VTO-kontekstissa kommentteja ja vastauksia. Me voimme puhua tästä VTO, anteeksi, ILON yleissopimuksesta vaikka kuinka paljon, ja meille sanotaan, että se, että pidetään rikoslain säädännössä vaalassa kaikki nämä pykälät, jotka kriminalisoivat hallituksen kritisoimisen, niin se estää ilon yleissopimusten täyden täytäntöönpanon. Ja se on aivan ilmeistä esimerkiksi 117 ö, artiklassa tuomitaan kaikki Vietnamin sosialistisen tasavallan vastainen propaganda tai kaikki sellainen toiminta, joka on kansan tasavallan vastaista. Kyllähän tällaisia on. Miten tämä sopii nyt yhteen ja voisiko tämä nyt asettaa kyseenalaiseksi tämä vapakauppasopimus tämän hallituksen luonteen Miten nämä ristiriidat, miten positiivisessa oikeudessa voi olla tällaisia riskejä? Ei se ole kestävä tie. Kiitos. Inma. Kiitoksia sitten Ima Rodriguez. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin esittää kysymyksen komission edustajille. Kaikki varmasti olemme yhtä mieltä tästä huolesta, mitä tulee täytäntöönpanoon, tämän sopimuksen täytäntöönpanoon. Ja kysyisin komissiolta, että mitä näkymiä on sen suhteen, että että eh, Vietnamissa on eh, kaikki sellaiset eh, tahot, jotka voivat todella huolehtia siitä, että esimerkiksi kaikki nämä työlainsäädäntöön liittyvät uudistukset todella toteutuvat. Sitten kun tässä olimme kuulleet esimerkiksi kansainvälistä ammattijärjestöjen liittoa, niin on todettu tiettyjä oikeuksia esimerkiksi yhdistymisvapauden suhteen ja ammattiliittojen vapauden suhteen, joiden kädet ovat kuitenkin sidotut. Eli mitä, mitä komissio, miten komissio näkee tämän tilanteen? Sitten äh, olemme mm, saaneet äh, uutisia, jotka ovat hyvin huolestuttavia, nimittäin äh, lainsäädäntö, joka liittyy yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan. Miten voidaan taata se, että tämä lainsäädäntö on ajan tasaista ja että todella huolehditaan siitä, että tietosuoja on samalla tasolla kuin Euroopan unionissa. No sitten näistä toimintasuunnitelmista, tiekartoista sen takaamiseksi, että kaikki sitoumukset todella toteutuvat ajatellaan kansalaisjärjestöjä, ovatko ne saaneet myös osallistua näihin toimintasuunnitelmiin niitä kehitettäessä? Kiitoksia. Kiitos paljon. Ja sitten itse vielä esittäisin kysymyksen ILOlle, herran Lee. No, paljon on puhuttu täytäntöönpanosta, mitä tulee työlainsäädäntöön ja sitten nämä kaksi vielä jäljellä olevaa ILO-yleissopimusta, joita maa ei ole ratifioinut. Jos tekisitte nyt ihan lyhyen luettelon täytäntöönpanon merkittävimmistä tärkeimmistä vaiheista, niin mitkä olisivat kolme tärkeintä toimea, joita täytäntöönpanossa tarvittaisiin? Ja sitten tosiaan vielä nämä kolme ILOn yleissopimusta. Sitten komissiolta kysyisin myös ammattiliitoilta. Kuultiin, että maassa tarvitaan ihan tukea sille, että saadaan kehitettyä tällaista kapasiteettia. EUhan on yhdessä ILOn kanssa tukenut esimerkiksi Uzbekistania vastaavassa tilanteessa, joten minkälaisia voimivaroja komissiolla on tai komissio on varannut Vietnamin kapasiteetin vahvistamiseksi. Ja mitä ajatuksia teillä on siinä valossa, että vielä kaksi jaloyleissopimusta Vietnamissa ovat ratifioimatta? No niin. Mennäänpä nyt toisessa järjestyksessä vastausten suhteen, joten antaisin äh, ammattijärjestöille ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. On the issue of... Äh, kiitoksia. Äh, liittyen siihen, mitä meidän tulisi tehdä, uskoakseni on hyvin tärkeää tarkastella näitä tulevia ähm, lainsäädännöllisiä välineitä äh, ja varmistaa se, että meillä on kapasiteettia tehdä yhdessä töitä, jotta voisimme äm, nämä neuvotteluoikeudet taata yhdessä, ei vain yrityskohtaisesti. Eli kun me tätä työtä teemme, meidän pitäisi varmistaa se, että äm, ammattiliitolla on mahdollisuus neuvotella yhdessä palkoista ja asioista, jotka neuvotteluissa tulevat esiin. Ja olen sitä mieltä, että meillä tulisi myöskin olla mekanismeja, kun määrit käsittelemme tilannetta, sillä riskinä on se, että jos jättämme yksittäisen ammattiliiton tai ähm, työntekijät tietyssä työpaikassa neuvottelemaan itse, heidän neuvotteluasemansa heikkenee, siis neuvottelutilanteensa heikkenee ja tuloksesta ei ole mitään apua. Eli tässä kapasiteetin valmiuksien kehittäminen on tarpeen se, joka näitä neuvotteluja johtaa. Hänellä täytyy olla valmiuksia toimia ja siksi teiset ovat myöskin hyvin tärkeässä roolissa muiden riippumattomien järjestöjen kanssa tässä prosessissa. Ja lopultakin haluaisin vain lisätä tähän, että kansallinen äh, minimipalkkamekanismi on jotakin, mikä vaatii valmiuksien rakentamista. Tässä täytyy siis varmistaa, että meillä on oikeanlaiset mekanismit olemassa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ilon edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tietoinen siitä, että täällä on paljon ihmisiä, jotka pohtivat näitä kysymyksiä, mutta näin kyllä, että on hyvin suuri arvo sillä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Tällä hetkellä on julkista tilaa tai kansalaisjärjestöä, joka voisi dialogoida hallituksen kanssa. Eli tämä on ensimmäinen foorumi, jossa kansalaisjärjestöt työelämän alueella voimat nostaa äänensä hallitustakin vastaan. Tämä ö, ryhmä, perustamamme ryhmä, todellakin voi viedä asioita merkittävällä tavalla eteenpäin. Ja on tärkeää katsoa, millaisia kriteerejä he pystyvät luomaan tämän ryhmän. They should come up with. But other than that, there's... Tämä ö, neuvoantava ryhmä on tärkeä. Ja tätä en voi kommentoida tämän enempää. Toinen kysytys koskee sosialistista järjestelmäämme ja suhteettamme siihen. Ja tämähän on Politbyrokin on jo ottanut tämän puheeksi ja työministerimme otti asian puheeksi ja minä kirjoitin sitten pienen tekstin siitä, miten nämä asiat sopivat yhteen ja tuon kirjoituksen nojalla sitten Politbyro antoi vihreää valoa. Nyt nämä asiat on saatu yhteen sopiviksi. Minä voin kyllä tuon kirjoitukseni teille antaa, mutta sitä mitä haluaisin korostaa tässä tilanteessa on se, että yleissopimus 90. Siinä on vahvoja yhdistymisvapauden elementtejä ja vietnamilaisethan ovat ottaneet Kiinasta ikään kuin paljon mallia. Siellä on siis parlamentti ja sitten hallitus, mutta Vietnamissa on aina ollut enemmän demokraattisia elementtejä. Mutta nyt Vietnam on lähdössä polulle, jota meidän pitäisi mielestäni kannustaa. Mitä sitten tulee tiekarttaan? En ole vielä ehtinyt hirveästi miettiä tiekarttaa, mutta minä voin kertoa teille pari tarinaa. Kuulin, kun soitin työtuomioistuimen henkilölle, että nyt pitäisi mennä juhlimaan, mutta hän sanoi, että ei ole aikaa, koska hän oli siellä kansalliskokouksessa työstämässä tätä asiaa ja siellä oli yksi mahdollinen este 105 pakkotyötä koskevan yleissopimuksen allekirjoittamiseksi. Hän joutui olemaan kymmeneen asti illalla tuolla parlamentissa, jotta tämä este saataisiin poistettua tuosta lainsäädäntöehdotuksesta. Tämä on yksi tarina, jonka halusin kertoa. Ja toinen, sen jälkeen kun äh, palaan Hanoihin, Brysselistä kotiin, menen Hanoissa työministerin luo, jossa pohditaan tämän kaksi viikkoa sitten hyväksytyn työlainsäädännön täytäntöön panoa. Mielestäni er, uudessa, uudella tiekartalla ö, on tärkeää pohtia, mikä ero on yhtäältä Vietnamin ja toisaalta Korean, Singaporen, Japanin ja niin edespäin ö, välillä. Eli yhteistyön laatu on erilaista. Niillä ei ole ollut, muilla muilla mailla ei ole ollut samanlaista suoraa yhteistyötä EUn kanssa. Miten voisimme tätä mallia parhaalla tavalla käyttää hyväkseen, kun se kerran toimii? Meillä on vastaus tähän täytäntöönpanoon kaupan ja kestävän kehityksen osalta. Kaikki meidän roolimme ja yhteistyö pitäisi tuolla tiekartalla selvästi kuvailla. Olen iloinen viime vuosien prosessista. Minä olen ö, melkein viikoittain ollut yhteydessä teidän lähetystönne Hanoissa ja se on luonut yhteisen ymmärryksen ja luottamuksen. Tähän näin to, muut nämä mainitut maat eivät ole toimineet. Tällä hetkellä teemme työtä työlain hyväksymisen puolesta. Kiitos. Um, few, briefly, few questions, I think that, uh... Kiitos. Ihan lyhyesti muutama asia. Tähän kyllä kollega jo vastasikin. Ensinnäkin nämä kolme perustavanlaatuista vielä ratifioimatta olevaa ILOn yleissopimusta. Vietnamilaiset ovat hyvin käytännöllisiä ja varmasti toteuttavat käytännöllisiä uudistuksia, mutta kun ajatellaan sitten tällaista syvää luotavaa uudistusta sen suhteen, miten asiat hoidetaan ja minkälainen järjestelmä on, niin tämä varmasti vie huomattavasti enemmän aikaa. Mm, ne tärkeimmät asiat, äh, täytäntöönpano äh, ja tietenkin sitten riippumattomien ammattiliittojen rekisteröityminen, ja sitten se, että voidaan todella käydä ää, mm, kunnollisia työehtoneuvotteluita ja sitten vielä kiistojen ratkaisuelin. Eli nämä ovat ehkäpä nämä kolme tärkeintä vaihetta ja asiaa. Sitten täällä kysyttiin rikosoikeuden uudistamisesta. No ensinnäkin teknisesti, kun E rat, rekisteröi yleissopimuksen ratifioinnin, niin me emme välittömästi tarkastele täytäntöönpanoa, vaan ratifiointi astuu voimaan vuosirekisteröinnin jälkeen, eli tässä annetaan täytäntöönpanolle oma aikansa. Me emme ehkä korostaisi liikaa sellaisia muutoksia, jotka rikoslainsäädäntöön tai johonkin muuhun lainsäädäntöön täytyisi tehdä ennen kuin tämä ratifiointi on rekisteröity, koska vaikka hallitukset toteuttaisivatkin toimia, jotka ovat täysin ratifioidun sopimuksen linjan mukaisia, niin yleensä tiettyjä täydennyksiä tarvitaan kuitenkin ja me emme ole vielä saaneet kirjallisia huomioita ja vastauksia näihin kysymyksiin, joita täällä on nostettu esiin. Me uskomme, että rikosoikeusalalla ehkä hallitukselle jää liikaa tulkinnanvaraa ja liian vapaat kädet tulkintoihin ja näin ollen me aivan varmasti tarkastelemme asiaa myös ratifioinnin toteutumisen jälkeen. lapsityö lukuu ja Me tuemme viranomaisia, jotta se toteuttaisi lapsityö tarkastelun. Mm, asia ei ole vielä loppuun käsitelty. Raakadataa on jo saatu nyt näyttäisi siltä, että lapsityön käyttöä, käyttö on vähentynyt tämän nyt tarkastelun datan perusteella. Ja sitten vielä, mitä tulee itse järjestelmään, sosiaalistiseen järjestelmään, niin meidän täytyy olla pragmaattisia. Kyllä siellä täällä yhteensopivuusongelmia on, mutta katsomme kuitenkin, että ne hyödyt, jotka hallinto näkee tässä ja muissa vapakauppasopimuksissa varmasti johtavat uudistusprosessien jatkumoon. No, tulisiko Vietnamista sitten todellinen veturi Kaakkois-Aasian muiden valtioiden uudistuspyrkimyksille tuskin Vietnamista mikään malliesimerkki tulee, kun ajatellaan asiaa, niin äh, historiaa ja ajatellaan poliittisten äh, järjestelmien kirjoa. Ehkä voitaisiin nähdä pikemminkin EU-veturina ja moottorina uudistuksille, mutta tämän todettua niin voin todeta, että kyllä Vietnam on ollut äh, luotettava kumppani ja kyllä sen ratifiointiprosessi aivan varmasti tuossa maailmankolkassa toimii esimerkkinä muille maille, jotka ovat olleet hyvin epäileväisiä näiden yleissopimusten ratifioinnin suhteen, joten näin se voi kyllä olla myös, myös sitten veturi. Kiitoksia ja sitten kauppakamari. Paljon niin, kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen, koska näin monta kysymystä esitettiin EVFTAhan liittyen, koska meillä on näin vähän aikaa. Pyrin käsit- ottamaan nyt kysymyksen, kysymykset yksi toisensa jälkeen ja sitten päästä millä kielellä tahansa. Winkler, te mainitsitte taloudellisen vaikutuksen ja geopoliittisen vaikutuksen kun äh, TPP, siis äh, Yhdysvaltain kanssa tehty äh, sopimus, josta presidentti Trump vetäytyi pois, kun tämä sopimus vedettiin pois, tilanne taantui Vietnamissa. Tämä on hyvin, hyvin yksinkertaista. Meillä on ollut tapaamisia ministereiden kanssa, meillä on ollut kansalliskokouksen kanssa tapaamisia. Näin enää tapahdu Yhdysvaltain kanssa. Olemme sitä mieltä, että ilman vapakauppasopimusta Euroopalla olisi vaikeuksia saada minkäänlaista ääntään kuuluville Vietnamissa. Minä tulin Vietnamiin 1993. Ja aivan aluksi, koska tuolloin oli Yhdysvaltain kauppasaarto, eurooppalaisia, ranskalaisia, ruotsalaisia ja niin edespäin, hyvin paljon eurooppalaisia yrityksiä lähti paikalle. Ja Ähm, suorien ulkomaisten investointien 30. Äh, vuosipäivää vietettiin ähm, juuri Vietnamissa, mutta Euroopan unionissa ei puhuttu juurikaan, koska Korea, Etelä-Korea ja Japani ovat paljon tärkeimmässä roolissa. 1993 eurooppalaisten äh, yritysten tekemiä investointeja ei enää mainittu. Eli me periaatteessa katoamme investointikentältä Vietnamissa ja siksi tätä vapakauppasopimusta tarvitsemme. Mitä tulee sitten geopoliittiseen tilanteeseen, kuten te sanoitte, nyt meillä on uusi komissio, uutta liikevoimaa, kyllä todellakin komissio voi vaikuttaa Vietnamin, Vietnam, ASEAN äh, maihin ja ASEAN koko tuohon Aasian alueeseen. Te puhuitte voimasuhteiden muutosta. Tuhat jäsentä minulta kysyy samaa joka päivä. Mitä Eurojam voi tehdä, että voisimme muuttaa lainsäädäntöä Vietnamissa? Joka ikinen päivä partaa ajaessa, niin minä mietin, kuinka Vietnamin lakia voisimme muuttaa. Eli tästä syystä meillä on säännöllisiä kokouksia eri ministeriöiden kanssa, ekspattien kanssa Vietnamissa. Ja me ymmärrämme kyllä, että tämä prosessi on hyvin hidas. 1997 kuitenkin aloitimme tämän työn. Doi Moi käynnistyi tuolloin. Eh, ennen tuota vuotta Vietnam ei ollut vapaa maa kaupalle, ei vapaa kaupalle, ei millekään eh, länsimaisten yritysten toiminnalle, vain itäiselle blokille. me olemme nyt onnistuneet 30 vuodessa muuttamaan vietnamilaista eh, tapaa toimia. Tämä on ollut hidasta, mutta olemme onnistuneet hallituksen kanssa kokoustamaan – ja nyt, kuten äh, sanoin, meillä on Vietnamin Business Forum-tapahtuma kaksi kertaa vuodessa ja meillä on mahdollisuus keskustella tuon tapahtuman yhteydessä kaikkien korkeimman päättävän tason kanssa Vietnamissa uudistuksessa. Tiedän, että tämä vie aikaa ja välillä kun tämän vuotuisen valkoisen kirjan käyn läpi. Havaitsen, että meillä on samoja ongelmia vuosi toisensa jälkeen, mutta sitten jonakin vuonna lopulta lainsäädäntö on muuttunut tai säätelyä on muutettu. Tämä vie aikaa, vie aikaa muuttaa kaikkia tasoja Vietnamin yhteiskunnassa. Me emme voi sanoa, että 100 prosenttia Vietnamin yhteiskunnasta on vapaa kaupalle avointa. Tämä ei ole totta. Voin sanoa, että kaikki Vietnamin ja vietnamilaiset parlamentin jäsenet sitä tukevat. Meidän täytyy neuvotella kaikkien eri yhteiskunnan edustajien kanssa Vietnamissa. Ja tämä vie aikaa. Te CSA mainitsitte, me teemme paljon se saata, mutta kuitenkin me olemme liike-elämän toimijoita. Meillä ei ole samoja välineitä kuin komissiolla, joita me toimimme äh, omassa tahdissamme. Me pyrimme selittämään Vietnamin yhteiskunnalle, minkälaisia uudistuksia yhteiskunnassa toivi, toivomme. Äh, jos te tarkastelette vuonna 2019 kertomusta, te näette erilaisia saa esimerkkejä. Esimerkiksi ympäristön suhteen meillä on paljon neuvotteluja, kokouksia, konferensseja ympäristön suhteen. Me olemme pyrkineet selittämään, miksi Pariisin ilmastosopimusta pitäisi toimeenpanna. Ja Vietnam on yksi sopimuksen osapuolia. Ja meillä on ollut Vietnamin hallituksen kanssa monia kokouksia ja me olemme pyrkineet selittämään, mitä etua Vietnam saisi vihreästä energiasta, biomassasta, vesivoimasta, aurinkopaneelien käytöstä, tuulienergiasta Tätä me Euronsamissa teemme. Me selitämme näitä asioita. Meillä oli kesäkuussa muoviongelmaa koskeva konferenssi. Me olemme selittäneet vietimiläisille, että meidän tulla varovaisia, kuten täällä Euroopan parlamentissa käyttää muovimukien sijaan näitä pahvikuppeja. Vietnamissa meillä on työlainsäädäntöä. Ähm, koskevia koulutuksia. Pyrimme selittämään, kuinka äh, kansainvälisissä yrityksissä täytyy ilmaisuvapautta ja työläisten oikeuksia kunnioittaa ja niin edespäin. Ja muuten tähän liittyen Eurotsomin jäsenet soveltavat Euroopan unionin standardeja. Monet heistä eivät Vietnamin standardeja noudata. Äh, Joten vastauskunnan kysymykseen koskien meidän jäsentemme due diligence-menettelyä, he soveltavat hyvin korkeita standardeja esimerkiksi työntekijöiden koulutukseen tai kampanjointiin. He tietävät kuinka toimia, joten heillä on samat standardit käytössä kuin Euroopassa. Sitten tämä tiekartta. Huomaan, että hyvin monet parlamentin jäsenet puhuivat tiekartasta. Eurojan on tehnyt sen kanssa töitä, kun komissio käynnisti neuvottelut Euroopan unionin ja Vietnamin äh, lupakauppasopimuksista. Me otimme yhteyttä tuohon komission asiantuntijaan, joka istuu tuolla salin toisella puolella. Ja selitimme tämän 16-sektorisen komiteamme toimintaa. Minä olen ähm, juristi ja meillä on monia muitakin juristeja Euroopassa ja me olemme selittäneet komissiolle, minkälaisia muutoksia tarvitaan, miksi tietyt asiat eivät meille sopineet äh, lainsäädännössä. Eli me olemme antaneet esimerkkejä äm, tästä komissiolle ja me aloitimme tämän työn jo, kun konsultaatio alkoi, mutta me haluaisimme tehdä tätä työtä myöskin äh, vapaakauppasopimuksen toimeenpanon yhteydessä. Minä olen tehnyt VT on kanssa yhteistyötä, se oli erittäin hienoa, mutta kun VT on säännöt tästä toisentamisessa voimaan, siellä toimenpantiin niitä paikallisesti. Me Vietnamissahan on keskushallinto Hanoissa, mutta sitten on 60 provinssia. Eikä nyt voi sanoa, että kaikkiin 64 provinssiin lähtin vierailulle, mutta suurimpaan osaan niistä kyllä kaikkein syrjäisimpiinkin ja selitin, mitä VTOn artiklaa kussakin tapauksessa piti soveltaa. Tämä äh, vähittäiskauppaperiaate, josta oli sovittu VTOssa, mutta ei jota ei ollut toimeenpantu Vietnamissa, vaati hyvin monta vuotta töitä. Nyt näin on saatu tehtyä, mutta ne, jotka olivat kesäkuussa 2013 Vietnamissa, kun sopimuksia allekirjoitettiin, voisin sanoa, että kaikki paikalla olleet pääministeri, äh, kansainvälisen kaupan ministeri Cecilia Malmström, kaikille me sanomme tätä EVFT ja täytyy toimeenpanna. Se, ja siksi me Eurotsamissa haluaisimme äh, toimeenpanoa seurata – Eli kun nämä neuvottelut käynnistyivät, me toimme tätä asiaa komissiolle tietoon Euroopan unionin ähm, edustustolle Hanoissa, Vietnamin hallitukselle. Ja luonnollisesti, jos joku jäsenemme sanoo, että jokin tietty artikla on sellainen, että se tule toimimaan Vietnamissa, me tulemme korostamaan tätä ongelmaa Vietnamin hallitukselle. Täällä kysymys myöskin äh, ulkoisista suorista investoinneista ja immateriaalioikeuksista Vietnamissa. Vietnam on periaatteessa kaikkien tärkeimpien immateriaalioikeuksia koskevien äh, kansainvälisten sopimusten sopia osapuoli. Näin ei ole Kiinan kohdalla. Äh, Vietnamissa ongelma tämän sijaan on toimeenpano. Toimeenpano saattaa olla hyvää, siis säätely saattaa olla hyvää, mutta toimeenpano on pitkällinen prosessi. Minä olen nyt immateriaalioikeuksien parissa käsitellyt tapausta, jossa äh, näitä teollisen tekijänoikeuksia haluttiin toimimpana. Tämä on hyvin hiidas prosessi. Säätelyä on siis, mutta todellista toimenpanoa tarvitaan. Te mainitsitte sitten tämän siirron. ensimmäisen kerran, kun keskustelimme näistä suorista ulkomaisista investoinneista, asia ei tullut esiin, ja siksi en tätä enää maininnut. Osinkojen maasta siirtämistä. Minkälaista ulkomaisen valuutan pulaa Vietnamissa ei ole. Minä olen kuullut tähän liittyviä ongelmia olevan näiden osinkojen siirtäminen Vietnamista, se on mahdollista. Siihen ei nähdäkseni liity mitään ongelmia. Ja Tällä yksi jäsen kysyi siitä, mikä nyt on etenemisnopeus ja ö, on hassua, että minulla ei ole samoja tietoja käytössäni kuin täällä ystävällämme. Tällä hetkellä suhde on kun Euroopan unioni vie yhden yksikön, se tuo kolme Vietnamista. Mitä me sitten näemme Eurojamin tasolla on se, että EVFTA tulee kaikki nykyiset ongelmat purkamaan viennin tilalta, esimerkiksi lääketeollisuuden ja muiden teollisuuksien osalta näiden edustajat voisivat kertoa, että olemme paljon teknisiä esteitä, jos haluat viedä tuotteitaan Vietnamiin. EVFTAn ansiosta tämä tulee päättymään hyvin nopeasti ja tällä hetkellä kauppa Euroopan unionin tuotteiden vienti Vietnamiin kasvaa. Luonnollisesti me voimme olettaa, että päinvastainen kasvaa, mutta vietnamilaisten pk-yritysten ja yritysten pitäisi kaikki tuhannet eurooppalaiset säännöt tuotteiden osalta täyttää – jotta olisi eri vaatimusten tasolla. Tämä on mielestäni hyvä asia. Me haluaisimme yhä enemmän pk-yrityksiä kansainvälisille kentille, joten no, tämä on hyvä asia. Ähm, mitä me itse asiassa ennakoimme, ähm, ei ole niinkään Euroopassa se, että eurooppalainen vienti kasvaisi, vaan eurooppalainen äh, investointi Vietnamiin kasvaisi. puheenvuorossani aikana sanoin, että Vietnamilla on 26 kahdenvälistä sopimusta ja EV, FTT ei ole ratifioitu, mutta meillä 26 sopimusta edelleen olemassa. Osa näistä on erittäin hyviä, ne eivät kata vain investointeja, vaan ne kasvavat myöskin kaupan ja rakennusalan. Esimerkiksi ranskalainen tai saksalainen tai englantilainen yritys rakentaa sillan Vietnamiin – jos kyseessä nyt on vaikka ranskalainen yritystilanne on erilainen kuin sellaisen sopimuksen kohdalla, joka vain investoinnit kattaa. Eli tämä on nyt vastauksena kysymykseen. Voimme sanoa, että Eurotsom on oikein mukava paikka. Täällä voi tavata erilaisia edustajia mutta se ei riitä, meillä täytyy olla säätelyä, jotta voimme investoida Vietnamiin. Monet yritykset ovat valmiita erittäin suuria megaprojekteja toteuttamaan, mutta ei vain näitä erittäin suuria Meillä on yksi Japanin ja kaksi Ranskan kanssa käynnissä olevaa hanketta. Yksi näistä oli pk-yrityksen, tai siis ei edes pk-yrityksen, vaan yksittäisen investoijan käynnistävä. Joten tämä sopimus ei ole mikään väline vain valtaville suuryrityksille, vaan kaikille, jotka haluavat investoida Vietnamiin. Ja tämän sopimuksen myötä oikeudelliset kulut ovat paljon matalammat. Siksi me olemme melkoisen luottavaisia tämän sopimuksen suhteen. Ja mitä tulee sitten äh, julkisiin äh, hankintoihin, nämä markkinat ovat hyvin ongelmalliset, niillä on vaikea päästä, mutta olen nähnyt käytännössä näin tapahtuvan Vietnamissa. Olen äh, havainnut, että monet yritykset pääsevät näille markkinoille, julkisten hankintojen markkinoille. Kollega sanoi, että minulla on tämä julkaisu, te tulette sen saamaan ja täältä löytyy vastaus moniin kysymyksiin, joita on esitetty. Kiitoksia. Kiitos. No niin, ja nyt sitten komissio viisi minuuttia. Five, minute, five minutes, thank you chair. No, th- Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos, että saan taas täällä käyttää puheenvuoron ja että järjestätte tämänpäiväisen keskustelun ja kiitos myös e, kaikille ILOn edustajille. Meillä on ollut hyvin rakentavia keskusteluja tänään mutta myös muissa valiokunnissa niitä on ollut. Olen jo aikaisemminkin sanonut, että EU-Vietnam sopimus tulee olemaan meille hyödyksi ja Vietnamille myös. Ja tietysti tässä on vielä monia huolia ja monia kysymyksiä, joista tänäänkin on keskusteltu. Mielestäni tärkeitä asioita tänään on, mikä on ollut vapakauppasopimuksen äh, vaikutus jo tähän mennessä Vietnamissa, mitä tämä tuleva sopimus jo merkitsee. Komissio haluaa, sitoutua tähän prosessiin ja vapakauppasopimus on nimenomaan oikea keino tehdä se. Monia velvollisuuksia tulee voimaan, kun vapaakauppasopimus astuu voimaan. Toisilla niistä on siirtymäkausia, kuten täällä mainittiinkin, esimerkiksi julkisista hankinnoista ja on hyvä, että kuulimme Vietnamin suurlähettilästä täällä, kun hän kertoi, milloin Vietnam aikoo ratifioida jäljellä olevat ilon yleissopimukset, ne kaksi kappaletta. Ja yhdessä kansainvälisen työjärjestön kautta me haluamme vahvistaa sen, että Vietnam täyttää omat sitoumuksensa myös näiden neuvonantajaryhmien, kansallisten neuvonantajaryhmien kanssa ja meillä nyt lähtee kollegaryhmä Vietnamiin ensi viikolla tukeakseen näiden neuvoantavien ryhmien toimintaa. Ne ovat tärkeä asia ja vietnamilaistenkin täytyy kyetä oppimaan omista kokemuksistaan. Me omasta puolestani eh, nyt puheenjohtaja van der Leyen ilmoitti kauppa- Ähm, viranomaisen viran perustamisesta. Ja mitä tulee sitten näihin alijäämälukuihin, se tietysti osoittaa, että meillä on kaupan alijäämä e, ja se tarkoittaa sitä, että pitkällä tähtäimellä vapaakauppasopimuksen puitteissa Vietnam tulee viemään enemmän kuin aikaisemmin mutta tämä alijäämä tulee pienenemään sopimuksen ansiosta. Täällä on esitetty esimerkiksi numeroita, lukuja siitä, kuinka paljon alumiinia ja terästä täällä on kasassa odottamassa. Yhteen keskinäisen avunannon pöytäkirjoissakin on kohtia siitä, miten EUn tulevia tavaroita pitää käsitellä ja mahdollisia sanktioita. Mitä tulee tietosuojaan, meillä on uuden sukupolven sopimus julkisen turvallisuuden ministeri, joka vastaa tietosuojasta, valmistelee uutta lainsäädäntöä aiheesta ja on pyytänyt meitä, meiltä asiantuntija apua. Me olemme valmistelemassa seminaareja ja koulutusta tietosuojan alalla. Mitä tulee sitten valmiuksien kehittämisresursseihin, meillä on teknisen avunannon ohjelma Analyst Plus, joka on juuri alkamassa ja meillä on myös näitä vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanoprosessikoulutusta ja ilon ja joidenkin kansalaisjärjestöjen tukia, tukea myös luvassa täytäntöönpanoasiassa. Kiitoksia. Kiitos paljon ja haluatteko voitte nyt sitten vielä vetää langat yhteen. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Vielä toistan pahoittelut siitä, että tulin myöhässä kokoukseen. Lentoni Prahasta Brysseliin oli valitettavasti myöhässä. Siihen en itse millään lailla voinut vaikuttaa. Haluan kiittää kaikkia keskustelun osallistuneita. Mielestäni on erittäin hyödyllistä käydä suoraa vuoropuhelua. Olemme nyt kuulleet monia yksityiskohtia Vietnamin äh, tämänhetkisestä mm, äh, tilanteesta. Nyt ollaan siirtymässä ihan viimeiseen vaiheeseen, mitä vapaakauppasopimukseen tulee ja parlamentin hyväksynnän jälkeen vapakauppasopimus ja investointisuojasopimuksesta tulee ensimmäiset suuret parlamentin hyväksymät sopimukset tällä lainsäädäntökaudella. Erittäin hyvät sopimukset, ennen niin taloudellisesti kuin geopoliittisestikin laajuudeltaan, niin kuin täällä on todettu. Minä tosin kyllä taidan olla tässä salissa Äh, esittelijäominaisuudessani kaikkein puolueellisin äh, puhuja, koska minun tehtäväni on huolehtia siitä, että parlamentti hyväksyy nämä sopimukset ja minun tehtäväni on huolehtia siitä, että saan aikaan tarvittavan vankan enemmistön ja tulen tekemään parhaani. Monet teistä olette esittäneet huolenaiheita tietyistä yksityiskohdista, kuten työlainsäädännöstä, ammattijärjestöjen tilanteesta – Olemme kuulleet myös paljon EU-yrityssä äh, elämästä ja pitkistä äh, historiallisista suhteista Vietnamiin. Ja olemme kuulleet myös uusia, uusista äh, kulmista tässä asiassa. Viime viikolla varjoesittelijöiden kokouksessa pyysimme kirjan kirjoittamista niin komissiolle kuin Vietnamin osapuolellekin Tämä kirja ei ole vielä valmis, mutta se on tuloillaan ja siinä pyydetään tosiaan toimintasuunnitelmaa jatkolle. Täytyy olla tietoinen siitä, että kyse on siis ennen kaikkea kauppa- ja investointisopimuksesta. Sen tavoitteena ei ole mitenkään muuttaa Vietnamin poliittista järjestelmää. No, toki asiat voivat muuttua. Me tiedämme kaikki, että Vietnamin poliittinen järjestelmä on erilainen kuin meidän. Minä ja monet kollegoista olemme vastaavassa järjestelmässä. Ei kovin kauan aikaa sitten itse elämeet ja kyllä me toki tunnemme, että järjestelmän ehkä tulisi joiltain osin muuttua ja tulemme rohkaisemaan tähän muutokseen mutta ennen kaikkea Vietnamin kansalaiset tulevat hyötymään sopimuksesta hyvinvoinnin ja vaurauden lisääntyessä ja se antaa heille tietenkin myös lisävapautta ja samoin Eurooppa osapuolena eurooppalaiset yritykset tulevat hyötymään ja tietenkin otetaan huomioon myös Vietnamin kansainväliset sitoumukset, joita sen on niitäkin kunnioitettava. Kaiken kaikkiaan voin todeta, että uskon Vietnamin nyt muuttuvan pysyvästi. Se on viime vuosikymmeninä saanut aikaan valtaisaa muutosta. Tämä tulee tunnustaa ja maata tulisi rohkaista sen tiellä. Ja nämä sopimukset, niin vapakauppa kuin investointisuojasopimuskin, tulevat olemaan hyvin ilmaisuvoimaisia muutosten puolesta puhujia. Meillä on äh, hyvin pian vielä varjoesittelijöiden kokous varmaankin äh, joulukuun Strasbourgin täysistuntoviikolla, joten työ jatkuu ja eiköhän äh, hoideta homma pakettiin. Kiitos paljon. Kiitos teille esittelijä Zahadil ja yksi merkittävä askel on tietenkin juuri tämä työlaki ja täytäntöön kokoonpano on tietenkin asia, jota tulemme tiiviisti sitten seuraamaan. Toistan vielä kiitokset äh, kauppakamarille. Heillä on täällä muuten kymmenen edustajaa paikalla, eli iso valtuuskunta Hanoista ja Ho Chi Minh äh, kaupungista asti. Äh, kiitos siitä, että tulitte tänne Vietnamista ja onnea keskusteluihin sitten hallituksen kanssa, mitä tulee täytäntöönpanoprosessiin. Ja kiitokset myös Soylike-edustajille. Ja huomisaamuna käymme sitten keskustelua e, tästä mietintöluonnoksesta. Ja tosiaan prosessi jatkuu kohti vapaakauppasopimusta. Kiitos. Näin esityslistan kohta kuusi on käsitelty. Okay. Our next item is the item seven. Seuraava esityslistan kohta on kohta seitsemän. Ja minäpä toivon, että voimme nyt keskustella kohdasta seitsemän rauhallisesti niin, että kaikki kuulevat ja voivat puhua. Ja jos Vietnamista haluatte keskusteluja jatkaa, niin hoitakaapa ne sitten tuolla salin ulkopuolella. No niin, hyvä. Esityslistan kohta seitsemän tärkeä kohta sekin. Nimittäin kidutuksen vastaisen asetuksen täytäntöönpano. pano. Tämähän on viime lainsäädäntökauden menestystarina, yksi niistä. Ja me teimme selväksi, että ajamme arvopohjaista kauppapolitiikkaa ja estämme kaiken kirjoituksen millään tavalla liittyvän kaupan ja myös tuotteet, niiden tuonnin Euroopan unioniin. Tämä asetushan on vuodelta 2016 ja sitä tarkastellaan uudelleen vuonna 2020 ja siksi meidän tulee nyt tämän asetuksen täytäntöönpanoa tarkastella. Paikalla on Hilda Haateman, joka on komission ulkopolitiikan välineiden osaston johtaja ja hänen yksikkönsä huolehtii juuri tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Ja saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, honorable members. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitos paljon kutsusta tänne. Olen hyvin iloinen, että voin esitellä teille kidutuksen vastaista asetusta. Haluan kertoa teille, mitä se tekee ja myös sanoa muutaman asian tästä säädöksestä globaalissa kontekstissa. Se hyväksyttiin 2005 ja se asettaa täytäntöön EUn voimakkaan sitoutumisen kidutuksen ja kuoleman rangaistuksen kitkemiseksi maailmassa. Kansainvälinen oikeus, ihmisoikeuskomitea on ylistänyt EUn järjestelmää ja suosittanut sitä mallina muille maailman alueille seurattavaksi. Se tekee kaksi asiaa. Ensinnäkin se kieltää viennin Euroopan unionin kauttakulun viennin ja tuonnin sellaisilta tavaroilta, joilla ei ole mitään käytännön tarkoitusta tai voita voi käyttää kidutukseen tai kuolemanrangaistuksen toteuttamiseen, mutta myös sellaisten, joita voi käyttää tuohon tarkoitukseen, tai, mutta joilla on muitakin käyttötarkoituksia. Asetus niin ikään listaa kohdepaikkoja, joihin lupaa voidaan soveltaa, koska nämä maat ovat lakkauttaneet kuolemanrangaistuksen. Tätä asetusta tietysti sitten panevat täytäntöön toimivaltaiset ja pätevät viranomaiset EUn viranomaiset ja viimeksi tätä on korjattu vuonna 2016. Siinä on myös erityisiä säädöksiä tiettyjen lääke aineiden viennistä, joita käytetään esimerkiksi Yhdysvalloissa kuoleman aiheuttavina ruiskeina. Ja sitten on myös sääntöjä, jotka koskevat jäsenmaiden ja komission välisten asiantuntijoiden dialogia. Kaksi syytä, miksi komissio on julkistanut tämän osoittavat, että yli, yleisesti ottaen jäsenmaat panevat, äh, toimeenpanevat tätä asetusta korrektisti. Ja myös sidosryhmät ovat osoittautuneet erityisen sitoutuneiksi. Siihen liittyy lääketeollisuus, järjestykset, kuten Amnesty International Reprieve tai Omega äh, Research Foundation. Mihin olemme menossa? Tietenkään koskaan ei voi jäädä laakereilleen lepäämään tyytyväisenä ja siksi haluammekin nyt kattavasti arvioida toimeenpanokäytäntöjä ja tulemme erityisesti katsomaan, miten eh, näistä vaatimuksista on raportoitu, miten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat toimineet ja tarvitaanko tietyissä erityisaspekteissa erityistä ohjausta. Komissio pyrkii rakentavasti keskustelemaan avain keskustelukumppanien kanssa, joihin kuuluvat jäsenmaat, neuvosto, parlamentti ja kansalaisyhteiskunnan edustajat eri maista. Lopuksi tiettyjä globaalisen tason asioita. EUn kidutuksen vastainen asetus on laajin ja kattavin tämän tyyppisten tavaroiden, tavaroita koskeva säädösasetus koko maailmassa. On kuitenkin selvää, että ainoastaan kansainvälinen instrumentti voisi todellakin ump- kuroa tämän kuilun umpeen ja lopettaa tällaisten tavaroiden kaupan maailmalla. Siksi vuonna 2017 EU yhdessä Argentiinan ja Mongolian kanssa käynnisti projektin, jossa on mukana jo 60 osapuolta ja vuonna 2018 hyväksyttiin päätöslauselma, jonka tavoitteena on saada aikaan kansainväliset standardit tällä alueella. Tarkoitus on myös arvioida näkyvyyttä, toimialaa ja komissio rahoittaa YK on pakolaisedustajan työtä tällä alalla ja, ja ihmisoikeus alalla ja omasta puolestamme me edelleen työskentelemme rohkaistaksamme ja kannustaaksemme tämän tyyppisten kauppatoimien käyttöönottoa katoa muualla maailmassa ja tulemme myös käyttämään tulevan arvioinnin tilaisuutta hyväksemme tarkistaaksemme, että oma asetuksemme toimii sille määrätyssä tarkoituksessa tehokkaasti. Kiitos. Ima. Kiitos. Onko kysymyksiä? Ima, ole hyvä. Kiitos. Aivan ensin haluan todeta, että tämä asetus, jonka aikaan saaminen oli vaikeaa, eh, ja oli hyvin vaikea saada siihen se sisältö, jota me halusimme, jotta se olisi tehokas, mutta se on hyvin arvokas väline kyllä meille väline, eh, joka eh, on ihan ainutlaatuinen maailmanlaajuisesti. Ja kyse on todella nyt siitä, miten eri jäsenvaltiot ovat vastanneet yksi jäsenvaltio erityisesti ei ole toimittanut tietoja siitä, mitenkä tämä asetuksen täytäntöönpano on toiminut. Ja haluaisin kuulla, mitä keinoja komissiolla on huolehtia siitä, että kaikki jäsenvaltiot toimittaisivat tiedot niin kuin niin, niiden, äh, niillä on velvoite toimittaa itse asetustekstin mukaisesti. Kun puhutaan äh, kidutuksesta, jos Euroopan unionilla ei olisi tällaista tällaista tekstiä, niin näitä hirvittäviä välineitä, voi, niillä voisi edelleen käydä kauppaa ja on hyvin tyydyttävää nyt voida todeta, että jo 60 maata on tähän sitoutunut ja jatkuvasti t- tähän liittyy lisämaita. Mutta huolestuttavaa mielestäni on von der Leyenin toiminta ja erityisesti asiasta vastaavan komission ja sen Hoganin, joka ei vastannut tähän millään lailla myöskään kuulemissa tilaisuudessaan. Ja todella toivomme, että, että saisimme tämän sopimuksen mahdollisimman kattavaksi maailmanlaajuisesti. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Tämä asia on erittäin mielenkiintoinen. Äh, me näemme, kuinka toimeenpano tulee sujumaan. Ähm, ryhmänä me olemme aina taistellut todellisen äh, kiellon puolesta näiden kirjoitustuotteiden todellisen kiellon puolesta, mutta myöskin niiden mainostamisen ja sähköisen kaupan kiellon puolesta. Kun sähköinen kauppa kasvaa kaikkialla, tämä on hyvin tärkeä seikka. Minulla on erityinen ähm, yksityiskohtaisempi kysymys kertomuksessa parlamentille kohdassa 3.3 puhutaan toimenpanon osalta. Öm, sovellusalasta ja sanotaan, että se saattaa olla laajuudeltaan riittämätön. Voisitteko hiukan selventää, mikä teidän analyysinne tästä on? Itsellänikin vielä huomio. Muistan neuvotteluprosessin oikein hyvin ja myös tiettyjen teollisuuden alojen kovan painostuksen tuolloin. Mikä on teidän arvionne? Minkälaisia vaikutuksia tällä on nyt sitten ollut teollisuuteen? Onko tapahtunut mm, asettautumisia uudelle uusiin tuotantopaikkoihin? Onko tällaisten tuotteiden tuotanto päättynyt? ja niin edelleen. Haademan, voitte vastata, olkaa hyvä. Questions? Kiitoksia näistä kysymyksistä. Vastaan ensin tuota yhtä jäsenmaata koskevaan kysymykseen. Tosiaankin yksi tällainen jäsenmaa on olemassa ja se on Saksa, joka tekee julkisen raportin, julkaisee siitä, miten se toimeenpanee tätä asetusta. Eli se on antanut meille tämän julkisen raportin, mutta ei erityistä panosta omiin raportointivelvollisuuteen. Me sinänsä kyllä kannatamme tällaisen julkisen raportin julkaisemista ja olla, rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että tämän hetkisessä arviointiprosessissa me katsomme tätä raportointivelvollisuusasiaa ja pohdimme, mikä olisi tehokkain tapa saada kaikki tarvittava tieto jäsenmailta meille. Kysyitte myös globaalin tason työtä. Totta kai on tärkeää ja on hankalampaa anteeksi saada aikaan standardeja globaalitasolla kuin pelkän EU-tasolla. Me olemme voineet osanneet olla positiivisesti, iloisesti yllättyneitä tästä globaalin liittouman syntymästä. Emme olisi odottaneet, että saamme YK yleiskokouksen puitteissa näin paljon tukea. Se on ollut iloinen yllätys. Työ jatkuu hyvin aktiivisena ja te kysyittekin tästä puheenjohtaja van der Leyenin kirjeestä komission jäsen Hoganille. Tämä on itse asiassa äh, osa korkean edustajan Borrellin työtä ja tässä siis Malmström on sitten henkilökohtaisesti lähtenyt mukaan sitoutuneesti tähän työhön. Voitte olla varmoja siitä, että meidän sitoumuksenne on voimakas tämän asian eteenpäin viemiseksi ja olen jo keskustellut asiasta myös herra Borrellin kanssa. Mitä sitten tulee kysymykseen mainostamisesta, 2016 muutos tarkistus kieltää mainostamisen, sellaisten tuotteiden mainostamisen, joita voitaisiin käyttää väärin. Sellaiset normaalissa arkikäytössä olevat tuotteet, joita voitaisiin käyttää väärin näihin tarkoituksiin, eivät ole tuon säädöksen alaisia. Euroopan unionissa tätä sovelletaan ja se... Ö, Let's say a year ago. Ja voin sanoa teille myös, että vuosi sitten, kun saimme uutisia, että ykköskategorian tavaroita, eli sellaisia, joilla ei ole mitään muuta käyttötarkoitusta kuin kidutus ja kuoleman ö, rangaistuksen täytäntöön pano tällaisia tavaroita oli, tuotteita oli esillä Pariisissa ja heti kun kuulimme tästä, komissio otti yhteyttä Ranskan viranomaisiin, jotta ne puuttuisivat asiaan välittömästi ja poistaisivat nämä tuotteet markkinoilta. Me siis seuraamme asioita hyvin läheisesti ja ö, puutumme sellaisiin tilanteisiin, joissa lakia ei noudateta. Silloin otamme yhteyttä kansallisiin viranomaisiin. Mitä me mitä enemmän voisimme tehdä? Ainahan voi tietysti tehdä enemmän. Voimme katsoa kakkoskategorian tuotteiden mainostamista, tutkailla sitä, mutta on aina hyvin vaikea punnita sitä, ovatko kun tuotteilla on muita käyttötarkoituksia kuin kidutus ja kolmerangaistuksen toimeenpano, niin meidän täytyy tietysti aina pitää huomiota sitä, että suhteellisuusperiaate täyttyy. Tus kimppa kukaan ö, itse voi tätä yksin arvioida. Siksi me tällä hetkellä turvaudumme juuri eri sidosryhmiin tällä arviointikierroksellamme. Ja jos tarpeen, niin voimme tarkastella asetusta uudelleen. Hyvä puheenjohtaja, te kysyitte teollisuuden aloista. Näemmekö sisäisen siirron ö, vaaraa pois EU-sta? lääketeollisuus tekee komission kanssa hyvin aktiivista yhteistyötä. Tämä on ensimmäinen asia, minkä pitää sanoa. Meillä on täysi syy uskoa, että niitä tuotteita, joilla on muita laillisia käyttöjä, että niitä ei käytetä väärin. Lääketeollisuus tekee hyvää yhteistyötä kanssamme. Tietysti jos puhutaan sellaisista tuotteista, joita omatkin viranomaisemme saavat käyttää, niin silloin on tietysti hyvin tärkeää, että erittäin tiukasti kontrolloimme, voidaanko niitä käyttää väärin. Mit, kun sitten puhutaan ykköskategorian tuotteista, joilla ei ole muita käyttötarkoituksia kuin kidutus- ja rangaistuksen toimeenpano, niitä ei enää valmisteta Euroopan unionissa ja meidän vaatimuksemme siitä, että niitä ei voi tuoda eikä viedä eikä kuljettaa Euroopan unionin kautta vaikuttavat tietysti voimakkaasti tilanteeseen ja ovat tehokkaita toimia meillä on nyt mahdollisuus kieltää myös tekninen tuki tällaisten tuotteiden käyttämiseen muualla ja myös tällaisten tuotteiden markkinointi kolmansissa maissa. Se on kuitenkin seuraava askel, johon emme ole vielä täysin valmiita. Kiitos. Thanks a lot. This conclude... Kiitoksia. Näin esityslistan kohta seitsemän on käsitelty ja koordinaattorien kokous käynnistyy 10 minuutin kuluttua.